and uh, I think we should start this hearing about uh, women and climate change. Tervetuloa. Tervetuloa tähän ilmastonmuutosseminaariin ja vaihdan ruotsiin. Ja jos ette ruotsia ymmärrä, niin käyttäkääpä kuulokkeita. Uh, Olen erittäin iloinen, että meillä on tämä kuuleminen ja Odotan innolla asiantuntijoita ja näkemyksiä kommentteja, joita tänään tulemme kuulemaan. Ilmastokysymys koskettaa monia. Ja tämän hetken ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan ihmisiin eri tavoin. Ei ole niin, että ilmastonmuutos vaikuttaa ihmisiin tasavertaisesti. Se vaikuttaa köyhiin ihmisiin etelässä paljon enemmän kuin rikkaisiin lännessä, on myös niin, että tässä on sukupuoliperspektiivi. On selkeää, että tämä vaikuttaa enemmän naisiin kuin miehen. Juuri siksi olemme järjestäneet kuulemisemme, keskustellaksemme ja kysymyksistä, valastaksemme niitä. Juuri siksi, että ilmastokysymyksessä on sukupuolinäkökulma. Siksi on tärkeitä keinot ja välineet, joilla sitä ratkotaan, sisältävät äh, gender-näkökulman. Muuten äh, lähestymistapa on vinoutunut, jos sukupuolen näkökulma jätetään pois. Äh, miehet käyttävät enemmän energiaa, heillä on enemmän valtaa vaikuttaa. Ja olen iloinen, että voimme puhua näistä asioista tänään. Me olemme pikkusen myöhässä, pyydän anteeksi. Olemme odottaen odottaneet komission jäsentä Conny Hedegaardia. Hän tulee lentokentältä mahdollisimman pian. Mutta ennen sitä antaisin puheenvuoron Nicole Kiel Nielsenille, joka on esittelijä. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ja sallitte, ennen kuin puhun kuulemisellemme, ajattelen, että ajattelisimme hetkeen – vangerimaateita, joka äskettäin menehtyi. Halusin vain lukea teille tämän lauseen, jonka monet teistä jo tuntevat. Hän on erittäin kaunopuheinen. Tämän lauseen, jonka äh, Vangeri mies sanoi, kun vangeri pyysi averoja. Hän oli vahva, liian loistava, liian itsepäinen ja liian vaikea kontrolloida tämä todistajalausunta on mitä poikkeuksellisin. Wangari Matai, joka 77 loi tämä vihreä vyöhykejärjestönsä, on sanottu, että 47 000 puuta on istettu. Puhutaan, sanotaan myös, että on luotu 50 000 työpaikkaa naisille. Sillä Wangari Maatai oli myös kertaan omistautunut naiskysymykselle. Uskon, että kuva naisista Afrikassa ja maailmassa saa arvonsa. Ja ne tämmöiset ovat vaikuttaneet myös siihen, että afrikkalaista naista ei nähdä ainoastaan uhrina, vaan myös toimijana ja henkilön, joka kontrolloi tulevaisuuttaan. Hän on antanut tällaista merkitystä elämälleen ja luisin, lukisin myös lauseen, joka oli myöskin Nobelin palkintolautakunnan perustelusta vuonna 2004. Se sanotaan, että hänen holistinen lähestymistapansa kestävää kehitykseen, johon kuuluu demokratia, ihmisoikeudet ja erityisesti naisten oikeudet. Se sai palkinnon. Me käsittelemme omaa ongelmatikkaamme. Ja halusin sanoa tämän ennen kuin aloitamme kuulemisemme. Olen erittäin tyytyväinen, että meillä on niin kiinnostava asiantuntijapaneeli, joka tulee niin eri suunnilta. Ja tarttuisin jälleksi tämän monimutkaisen rikkaan aiheen eri ulottuvuuksiin. Olen voinut todeta, että aihe ei ole mitenkään intuitiivisesti selkeä. Kun minä sanon, että minun pitää tehdä tästä kysymyksestä mietintö, kun sanon, että työskentelen ilmastonmuutoksen naisten parissa. Yleisesti ihmiset eivät ymmärrä, missä yhteys on. Jos ajattelevat, että sinä niputetaan maailman naiset. Ja sitten unohdetaan, että miehetkin elävät tällä planeetalla. Mutta ihmiset ymmärtää spontaanisti ja helposti. Ilmastonmuutos ei vaikuta kaikkiin ihmisiin samoin jos esimerkiksi siellä Työnnemeren saarella, jota uhkaa katoaminen ehkä 50 vuodessa. Tai jossain tällaisessa yhteisössä aitojen takana parakkaassa Yhdysvaltojen yhteisössä, niin eihän se, tai Euroopassa, niin eihän ilmastonmuutos kohtaa samalla tavoin, eli maantiede, köyhyyden aste, poliittinen vakaus, perinteisen solidaarisuuden rakenteet tai institutionaalinen solidaarisuus vaikuttavat jokaisen yksilön kykyyn sopeutua, nostaa jaloilleen, mutta elämäntapaansa. Ja miss, mikä on naisten osa tässä? Eikä aihe pitäisi olla pikemminkin köyhyys ja ilmastonmuutos tai prekariteetti ja ilmastonmuutos, mutta ei, ei. Sillä, sillä jos naiset ovatkin homogeeninen ryhmä, heidän erityispiirteensä olla samoja kautta maailman tai Euroopassa. Heillä on yhteisiä piirteitä, kuten terveyskysymykset, kuukautiset, hygienia, raskaudenaikainen terveys, synnyttäminen ja perhesuunnittelun riittävät oikeudet. Naisilla on paljon vähemmän pääsyä rahoitusmahdollisuuksien pariin ja omaisuuden keräämiseen. Heidän osuutensa maailman varallisuudesta on alle 1 prosentin. 75 prosenttia naisista elää alle dollarissa. Naiset ovat järjestelmästi aliedustettuja politiikassa ja taloudessa. Se, heidän osuutensa maailman parlamentaarikoista on 17 prosenttia globaalisti ja 8 prosenttia ministereistä, vaikka rova komission jäsen ei ole saapunut, mutta totta on, että Tanska esimerkiksi on tehnyt parhaansa tilastojen kohentamiseksi. Naisten tekemää on erittäin suuri osa maailman palkattomasta työstä, erityisesti hoitotyö, lapset, vanhukset, vammaiset, kotityö. Naiset tekevät kaksi kolmasosaa maailman työtunneista globaalisti ja saavat korvaukseksi 10 prosenttia maailman BKTstä, bruttotuloista. Seksuaalisessa väkivallassa naiset ovat e- erityisesti uhreina naisten osuus pakolaisista ja paikaltaan siirtyneistä ihmisistä on 80 prosenttia. Eli näistä tekijöistä johtuen meidän täytyy tarttua gender-näkökulmaan käsitellessämme no, muutosta näen, että rouva komissaari saapuu ja uskonpa, että odotamme. Voimme antaa sitten hänelle puheenvuoron. Parfait. dire quelques mots, puis lui donner la parole. Hein. On est d'accord Joo, jag är glad. No niin, minä olen iloinen. Että voimme kuulla Conny Hedegaardia, joka on ilmastonmuutoskomissaari. Hän ryntäsi sisälle, heittäytyi tuoliin ja äh, saakin sitten heti puheenvuoron. Yes, I just flew in, so... Niin, juuri lennähdin tänne, niin tiesin kyllä, että aikataulu olisi tiukka, mutta olen iloinen joka tapauksessa siitä, että minut kutsuttiin tänne. Ja voin sanoa myös, että aikaisemmat äh, puheenvuorot ovat on jo pidetty, mutta näin ne kuitenkin jo etukäteen kirjoitettuna, joten en ole ihan täällä nyt sitten tyhjän päällä. Tiedän hieman, mistä täällä on puhuttu niin tiedämme, että ilmastonmuutos uhkaa ihmisten vapautta ja valinvarautta äh, varaa ja lisää sukupuolten väristä epätasa-arvoa ja haavoittuvuutta. Ilmastonmuutos vaikuttaa naisiin ja miehiin eri tavalla, sen me tiedämme, ja haavoittuvaisuus ei liity pelkästään ympäristön voimiin, vaan myöskin yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Kehittyvä maailma joutuu kantamaan harteillaan erityisen suuren taakan ja erityisesti vähiten kehittyneissä maissa naiset joutuvat suurimman uhan alle. 70 prosenttia maailman köyhimmistä ihmistä asuvat tai elävät vähemmällä kuin yhdellä dollarilla päivässä ja suurin osa heistä on naisia. Heillä on marginalisoitu status ja heillä on paikalliset resurssit hyvin vähissä ja sen takia he kantavat suhteettoman suurta taakkaa harteillaan. Yksi esimerkki Bangladesissa kerran kun siellä oli ollut hyvin paha syklooni, näin kuinka naisuhrien määrä oli paljon suurempi. Suhdeluku oli viiden suhde yhteen verrattuna miehiin. Ja se johtuu myöskin kulttuurisista muutoksista, nimittäin näissä kulttuureissa oli tapana että naiset eivät voi lähteä kodin ulkopuolelle ilman miesseuraa, joten he pysyivät kodeissaan silloin, kun tulva alkoi vyöryä sisään. Joten tällaisia kuvioita on mukana myös koko tässä kokonaistilanteessa. Kun puhutaan pääsyä tai energian saatavuudesta, niin on selvää, että jos täytyy mennä yhä pidemmälle kotoa saadakseen kerättyä polttopuut, niin tietenkin on todennäköisempää, että tyttölapsi menee kouluun, on paljon pienempi. Eli tällaisissa tilanteissa on aivan selvää, mistä puhutaan, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta ja kehityksestä ja kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa erityisesti naisiin. Erilaiset roolit yhteiskunnassa ja työnjako vaikuttavat selkeästi tilanteeseen. Naiset ja miehet eivät ole samassa tilanteessa ilmastonmuutoksen edessä, eikä heillä ole samanlaista sopeutumiskykyä. Siirtolaisuus vaikuttaa myöskin eri tavalla naisiin. Naiset, jotka voivat siirtyä asumaan paikasta toiseen, ovat suuremmassa vaarassa sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreina. Heillä ei ole perhe, perheen tukea eikä sosiaalisia tukiverkostoja. Köyhillä naisilla ei ole teknologiaa käytettävissään eikä myöskään rahoitusmahdollisuuksia, eivätkä he pysty niin hyvin sopeutumaan esimerkiksi luonnonkatastrofeihin. Joten perinteisiä rooleja vahvistetaan, tyttöjen koulutus heikkenee ja naisten mahdollisuus eriyttää elämänsä alueita ja monipuolista elämäänsä ovat vähäisemmät. Ja nämä erot täytyy tunnistaa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, jos todellakin haluamme varmistaa, että sopeuttamistoimet onnistuvat. Joten naiset ovat avaintoimijoina päivittäisessä elämässä, kun pyritään sopeutumaan ilmastonmuutokseen. Meidän täytyy rakentaa naisten osaamista ja tietopohjaa paikallisella tasolla. Esimerkiksi alkuperäiskansat ovat tottuneet käyttämään esimerkiksi ympäristöystävällisiä uuneja tai keräämään kasveja luonnosta. Ja on paljon sellaisia pieniä asioita, joilla voidaan tehdä muutoksia. Päätöksen tekijöiden täytyy kuunnella tällaisten naisten viestiä ja heidän osaamistaan hillitäkseen ilmastonmuutosta. Meidän täytyy oppia myös suunnittelemaan paremmin. Meidän täytyy antaa miehille ja naisille mahdollisuus ilmaista ajatuksensa ja meidän on kehitettävä sukupuolierot huomioon ottavia politiikkoja. Naisten täytyy päästä käsiksi luonnonvarojen hallintaan ja heidän mahdollisuuksiaan on lisättävä jotta he pystyisivät paremmin selviytymään ilmastonmuutoksista ja hillitsemään sitä. Heidän pääsyään tietoon täytyy parantaa esimerkiksi katastrofivaroituksiin ja ilmastotiedotuksiin. Ja on varmistettava, että naiset, jotka eivät ole päässeet koulutukseen mukaan, eivät jää ulkopuolelle silloin, kun tällaisia koulutusstrategioita kehitetään. Nais, lasten näkökulma on jäänyt aina huomiotta silloin, kun on kehitetty toimenpiteitä ilmastonmuutoksen alalla. Naisten ryhmät, EU ja muut sidosryhmät ovat siinä tilanteessa, että heidän täytyy yhdessä lobata painostaakseen niitä, jotka eivät kanna vastuutaan ja pyri saavuttamaan 2020 vuoden tavoitteita, ottaen huomioon sekä kehittyvät että kehitysmaat että nousevat taloudet. No sitten jotakin EU-tason toimista. Tietysti toivomme, että kehittyvät maat tarttuisivat ilmastonmuutokseen ja kaikkein haavoittuvaisimmat ryhmät näissä maissa, kuten naiset ja lapset, otettaisiin mukaan. Tiedätte, että meillä on kahtalainen lähestymistapa liittyen ilmastonmuutokseen, kehitysyhteistyöhön ja myöskin naisten asioiden esittämiseen. Otan tässä esimerkkejä esimerkiksi Brasiliasta, jossa pyrimme helpottamaan naisten pääsyä työelämään kestävällä viljelyllä esimerkiksi tai kestävän, kestävien polttoaineiden käytön alalla. Näillä toimilla pyrimme auttamaan sekä naisia ja tekemään hyviä tekoja myöskin ilmaston kannalta. Sen sijaan, että toteaisimme, että meillä on paljon hyviä esimerkkejä, niin täytyy muistaa sanoa, että tässä on kyseessä sellainen toiminta-ala, jossa meidän täytyy pystyä saamaan enemmän tuloksia aikaiseksi, koska, koska me yritämme esimerkiksi eh, ilmastoajattelua valtavirtaistaa. Ja tämä on vielä aika uusi ajatus, niin että sekä ilmastoprojektit että eh, sukupuolikysymysten valtavirtaistaminen liittyisivät selkeämmin toisiinsa eh, läpileikkaavalla tavalla. Mutta varmaankin, ja varmasti voisimme tehdä vielä parempaa työtä, erityisesti täytäntöönpanon alalla. Ja sitten muutama sana vielä lopuksi naisista ilmastonmuutospolitiikan yhteydessä. Kankunissa ilmastokonferenssissa ensimmäistä kertaa meillä oli e- käytössä jonkinlainen kieliagenda liittyen muodollisiin päätöksiin tunnustettiin, että sukupuoli näkökulma täytyy ottaa valtavirtaisettuna mukaan ilmastonmuutosasiakirjoihin. ensimmäistä kertaa viitattiin myöskin äh, alemmantasoisiin ryhmiin ja kansallisen täytäntöönpanon merkitykseen paikallisella tasolla. Lisäksi perustimme korkean tason, tai itse asiassa Troikan, korkean tason Troikan tapahtuman, jossa yhteisjärjestäjänä oli eh, ministeri Spinoza Meksikosta. Hän oli CAP 16 puheenjohtajana ja siellä oli mukana naisjohtajia. Siellä oli eh, hallituksia Meksikosta, Etelä-Afrikasta ja Tanskasta ja Durbanissa sitten oli varsinainen pääkokous. Olin ilolla mukana tässä Troikassa Kristina Figerarsin kanssa, joka on UNFCCC eli YK ilmastosopimuksen edustaja. Ja he ovat olleet hyvin aktiivisia tämän asian edistämisessä. Mary Robinson tulee edistämään asiaa Durbanin konferenssissa niin, että tästä tulisi olennainen perinteinen osa ilmastokonferenssin agendaa. No sitten vielä lopuksi viestinnästä. Se on avainasia. Miten puhutaan ilmastonmuutoksesta? Minusta Etelä-Afrikan hallisto, hallitus, joka on isäntämaana tässä konferenssissa, on suunnitellut lukuisia ohjelmia naiden, naisten johtajuuteen liittyen. Ja kuten totesin, naisjohtajien korkeatason kokous järjestetään asian tiimoilta myös. Siellä tulee olemaan mukana suuri määrä naisministereitä ja toivottavasti myöskin miesministereitä. Eli tästä tärkeästä aiheesta todellakin keskustellaan. Kyseessä ei ole vain tilanne, jossa nyt istuu suuri joukko naisia naisista. Asian pitäisi olla täysin luonnollinen osa kaikkea toimintaa, ikään kuin valtavirtaistettu tässä mielessä. Eli tässä lyhyt yhteenveto tämänhetkisestä tilanteesta. Meillä on EU-ssa siis oikeat työkalut, mutta tämä on hyvä aloite, hyvä aloite siinä mielessä, että meidän täytyy tehdä vielä enemmän täytäntöönpanon puolella. Kiitoksia. Eh, Kiitos kovasti johdannosta. Olen kiitollinen, että käytit aikaasi tähän. Kiitos, että olet paikalla. että näytit hyviä käytännön esimerkkejä siitä, miten sukupuoli vaikuttaa ilmastovaikutukseen, että se vaikuttaa miehiin ja naisiin eri tavoin. Tämä on oikein hyvä. Tästä asiasta pitää puhua paljon enemmän. Selvä. Nyt siirrytään löysin esittelyihin. Meillä on kaksi asiantuntijaa. Kumpikin saa vartin aikaa. Ensiksi Irene Dankelman hän on Naimehenin yliopiston naisten ympäristökehitysorganisaatiosta. Anna sinulle puheenvuoron. Voit vähän esitellä itse itseäsi. Ja sitten puhe on vapaa. Puheenvuoro on sinun. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia ja tervetuloa kaikille. Olen todellakin innostunut, kun näen täällä näin paljon ihmisiä. Se tarkoittaa, että tämä Tämä aihe on todellakin lähellä sydän, sydäntänne. Minä olen ekologi taustaltani. Minä myös, ähm, minä myös toimin tekno, teknisessä yksikössä yliopistossa, mutta mm, käsittelen myös ekologiaa ja ympäristöä. Minä olen lisäksi työssäni nähnyt, miten tärkeä sosiaalinen ulottuvuus on. Ja näin olen pystynyt tekemään yhteistyötä miesten ja naisten kanssa ympäri maailmaa. Ja tästä haluaisinkin puhua. Minun johdantoni tavoite on itse asiassa tuoda ihmiskasvot tälle aiheelle. Minä puhun tässä äidinkieltäni sillä tätä rohkaistiin, joten toivon, että voitte, voitte silti seurata tätä esitystä. Minulla ei ole PowerPoint-esitystä, mutta muutama kuva kuitenkin, jotta saamme ihmiskasvot tälle aiheelle. Ilmastonmuutos. Se nähdään usein teknisenä ja poliittisena aiheena ja kansainvälisenä aiheena, mutta silloin unohdetaan, että tällä muutoksella on itse asiassa ihmiskasvot ihmiset ja ihmisten yhteiselo pitää ottaa huomioon, kun ilmasto muuttuu. Ilmastonmuutos muutos nähdään paikallisella tasolla ja, ja ilmastonmuutos saattaa esimerkiksi vahvistaa sosiaalista epätasa-arvoisuutta. Abditsu Bande on 45-vuotias nainen Kanasta. Hänellä on seitsemän lasta ja hänen talonsa tuhoituu tulvassa. Hän kertoo, että maissi- ja hirsiviljelmät menivät tulvan mukana. Tämän takia koko perhe kärsii nälästä. Miljardeille naisille ja tytöille on alusta lähtien vähemmän, heillä on vähemmän mahdollisuuksia ja vähemmän turvallisuutta kuin vastaavasti miehillä. Me näemme aina selkeämmin, että muutokset meidän ympäristössämme, esimerkiksi luonnon monimuotoisuus ja ilmasto, näillä muutoksella on suuri vaikutus sukupuolten väliseen epätasa-arvoon. Toisaalta, jos naiset saavat mahdollisuuden, he ovat tärkeä tekijä tiellä kestävämpään ja oikeudenmukaisempaan yhteiskuntaan. Monet joutuvat kamppailemaan kovia haasteita ja kovia olosuhteita, ennakoimattomia olosuhteita vastaan, kuivuutta tai tulvia tai sitten nousevaa merenpintaa vastaan. Usein puutetaan myös juomavedestä tai vedessä, jolla voisi kastella peltoja. Ja energiapolitiikassa kaksi miljoonaa ihmistä on riippuvaisia polttopuista, polttopuusta esimerkiksi. Lisäksi monissa, monilla alueilla monet alueet eivät ole todellakaan enää turvallisia luonnonkatastrofien takia. Turvallisuus, turvallisuus on siis uhattuna monilla alueilla. Monilla ihmisillä ei ole pääsyä juomaveteen tai turvalliseen asumukseen tai energiahuoltoon. Kaikki tämä on siis vaarassa. Ja myös ihmisten turvallisuus, anteeksi, terveys on vaarassa, siis suoraan luonnonkatastrofien takia tai epäsuoraan ruokahuollon tai elinympäristön huononemisen takia. Usein puutetta on juomavedestä ja tietysti malaria ja muut taudit, kuten dengue, kuume, lisääntyvät näissä tilanteissa Dr. Chitiko, tärkeä malaria-asiantuntija Kenian lääketieteellisessä tutkimusinstituutiossa sanoo, että Nairobissa esimerkiksi ilmaston lämpötilan muutokset ovat johtaneet siihen, että malaria-hyttysten määrä on lisääntynyt. IPCC on todennut, että, että köyhät yhteisöt, jotka elävät tiiviisti yhdessä, heillä on usein vaikeuksia sopeutua uuteen tilanteeseen ja heillä he ovat, he ovat riippuvaisia paikallisesti tuotetuista elintarvikkeista ja vedestä. Se mahdollisuus, että nämä yhteisöt voisivat sopeutua ilmastonmuutokseen, on melko pieni eikä tällaiset yhteisöt pysty kontrolloimaan sosiaalisia tai fyysisiä tai taloudellisia muutoksia, eikä myöskään poliittisia muutoksia. Nämä köyhdessä elävät ihmiset ovat hyvin vahvoittuvaisessa asemassa. Naiset, lapset, vanhukset, vammaiset ja, ja myös vähemmistöt kärsivät eniten ilmastonmuutoksesta. Yksi suurimmista epätasa-arvoista yhteiskunnassamme liittyy epätasa-arvoon miesten ja naisten välillä. Mitä tulee naisten pääsy ja tyttöjen pääsyyn koulutuksen sillä alalla on saatu edistysaskeleita tehtyä myös minun maassani Alankomaissa ja minun ja muissakin jäsenvaltioissa on edelleen eroja siinä, minkälaiset mahdollisuudet tytöillä on päästä koulutuksen piiriin. Ilmastonmuutos ei ole sukupuolineutraali. Tämä kuva tässä on Vietnamista. Nämä naiset ovat niitä, jotka, joita ilmastonmuutos koskettaa eniten. He eivät he eivät saa juurikaan enää vettä. Heidän pitää aina kulkea pitempiä matkoja ja kantaa raskasta taakkaa saadakseen juomavettä ja elintarvikkeita. Sitten jos elintarvikkeita on tai ruokaa on, naiset yleensä syövät viimeisenä. Kuten sanottu, naisten huono, huono, huono kunto vielä, sitä rasitetaan vielä enemmän näissä olosuhteissa. varoja on useita. Esimerkiksi polttoaineita saa yhä vähemmän. Ja se tarkoittaa sitä, että e, ja näissä tilanteissa naiset ovat myös esimerkiksi malarialle alttiita. Nämä, nämä, nämä leikkauskohdat ympäristön ja yhteiskunnan välillä Siinä me näemme ilmastonmuutoksen, elintarvikkeiden saanti vaikeutuu ja meillä ei ole vettä, ihmisillä ei ole vettä enää ja luonnonkatastrofeja tulee yhä enemmän. Me näemme tämän esimerkiksi Bangladesissa, mutta myös London School of Economicsin tutkimuksessa, jossa, jossa tutkittiin 140 luonnonkatastrofia. Näissä todettiin, että naisilla on yhä vähemmän selviytymismahdollisuuksia. Mitä suurempi naisten ja miesten välinen epätasa-arvo, sitä enemmän juuri nämä katastrofit vaikuttavat naisiin. Tietysti on tilanteita, joissa joissa miehet ovat kohteena ensisijaisesti, mutta nämä tilanteet ovat vähäisempiä. Bangladesh, Aceh, Indonesia esimerkiksi. Näissä maissa 55 70 ähm, prosenttia vuoden 2004 tsunamin uhreista oli naisia. Jos ihmiset, jos naiset menettävät elinkeinon pohjansa, he, he äm, vajaavat köyhyyteen pysyvästi. Myös Katrina hurrikaani vuonna 2005 johti siihen, että yksin anglo-afrikalaiset äh, yksinhuoltaja-äidit, heitä tämä kosketti erityisesti tämä hurrikaani. Tämä, tästä näemme, miten, tämä, miten tärkeä tämä läpileikkaavuus on. Eli on kyse myös etnisestä alkuperästä, iästä ja sosioekonomisesta tilanteesta. Tämä näyttää siis todellakin sen, miten haavoittuvaisessa asemassa naiset ovat. Naiset eivät kuitenkaan ole pelkästään uhreja. Nämä tapaukset, joita minä tarkastelin, niissä naiset myös aktivoituivat. He yrittävät ratkaista ympäristö- ja ilmastoongelmia. Ja haluaisin tästä antaa yhden esimerkin Sahenan Bekun asuu kylässä Bangladesissa. Siellä on usein tulvia, mutta Sahena ei tunne itseänsä uhriksi, vaan sanoo, että me emme ole, emme ole syntyneet kärsiäksemme, vaan taistellaksemme. Sahena ei pystynyt käymään koulua loppuun, mutta hän kävi kuitenkin kurssin kriisinhallinnasta ja hän on, hänestä on tullut kriisinhallintakomitean puheenjohtaja. Hän opettaa naisille, miten toimia kriisitilanteessa. Esimerkiksi polttopuita kannattaa säilyttää, säilyttää korkeammalla talossa ja näillä keinoin, tällaisilla keinoilla naiset ovat paljon paremmin valmistautuneet, valmistautuneita luonnonkatastrofeihin. Sanottiin jo Mainittiin jo nämä ilmasto- ja ympäristöpakolaiset. Esimerkiksi yksi hollantilainen sanomalehti sanoo, että vuonna 2020 tulee olemaan 50 miljoonaa ympäristöpakolaista. Ja University of California taas on todennut, että ihmiset, jotka elävät huonoissa olosuhteissa, lähtevät maasta useammin ja usein näissä maahanmuuttajissa on kyse juuri naisista. Luonnonkatastrofit, kuten tornaadot, niistä, niistä puhutaan lehdistä, lehdissä erityisesti, mutta, mutta myös kuivuus on tulevaisuudessa pahin ongelma ennen kaikkea naisille. Ja tässä tilanteessa tulee olemaan ero. Minä voin todeta, että naiset todellakin yrittävät reagoida tähän muuttavaan tilanteeseen ja luoda sosiaalisia verkostoja. Miehet muuttavat mielemmin pois ja etsivät uuden elinympäristön uuden työn. Voimme todeta, että naiset jäävät yleensä enemmän paikoilleen ja ovat usein perheen päänä myös. Tämä on tietysti naisille vielä lisärasite. Jos naiset sitten lähtevät maasta, niin heitä kohtaa uudet vaarat. Plan-järjestö on sanonut, että sekä Bangladesissa että Etiopiassa juuri naiset, jotka, jotka katastrofien tai huonojen elinympäristöjen takia ovat joutuneet, joutuneet usein joutuvat aikaisin naimisiin tai joutuvat prostituution uhriksi. Yksi aspekti on tietysti myös se, onko on, vaikuttavatko naiset ja miehet eri tavalla ilmastonmuutokseen. Tämä on tietysti yksi aspekti. Tästä Tästä ähm, on tehty myös tutkimuksia. Minä olen yrittänyt tässä puhua ilmastonmuutoksen sosiaalisesta ulottuvuudesta ja sukupuoliulottuvuudesta. Haluaisin painottaa, että tälle, tähän asiaan pitää ehdottomasti kiinnittää huomiota. On tärkeää, että tutkijat ja poliitikot huomaavat, että ilmastonmuutos ei ole pelkästään tekninen tai poliittinen aihe, vaan se kuuluu myös sosiaalisen problematiikan piiriin. Näissä tutkimuksissa ja projekteissa pitää ottaa erityisesti huomioon nämä haavoittavaiset ryhmät. Ja pitää, pitää ottaa huomioon juuri nämä ryhmät, jotka, jo, joihin vaarat kohdistuvat. Nämä tilanteet eivät ole samanlaisia lapsille ja aikuisille tai naisille ja miehille. Pitää erottaa myös, mm, myös pakolaiset, pitää erityisesti ottaa heidän tilanteensa huomioon politiikassa. Tämä on Vangari Mathai, tyttö Intiasta, mm, veljensä kanssa tässä ja hänelle pitää, hänelle pitää antaa mahdollisuus sopeutua ja torjua ilmastonmuutosta myös. Kiitos. Thanks. Tack så mycket för det. Kiitos tuosta. Ja toivottavasti tekniset ongelmat onnistutaan ratkaisemaan. Kovasti kiitoksia esityksestä eräinen Dankelman otit esille monia monia kiinnostavia ja tärkeitä asioita. Kenties on mitä erityisesti siihen, että naisia ei pidä, ei pidä tarkastella naisia vain uhreina, vaan osana ratkaisua. Se on kiinnostavaa, ehdottomasti. Ohjelma jatkuu. Ja nyt puheenvuoro Joona Borsalle, joka on asiantuntijaa, näkökulmien asiantuntija Euroopan tasa-arvoinstituutista. Voit esitellä itsesi lyhyesti ja puheenvuoro on sinun. Thank you very much. Uh, and thank you very much for inviting. Kiitos, että kutsutte minut. Tämän teknisesti ensimmäinen kerta on Vilnan Euroopan tasa-arvoinstituutti, joka on uusi eu instituutti esittelee työtään täällä valiokunnassanne. Ja minulla on ilo tehdä niin. Esitykseni otsake, yritän puhua nopeasti, koska useampi näkökohta on tullut jo esille. Katse kohdistuu Eurooppaan 2012 on osa otsaketta sillä tämän tammikosta lähtien Tanskan puheenjohtajakauden aikana äh, sukupuolen näkökulmasta paino tulee olemaan naisissa ja ilmastonmuutoksessa ja Euroopan tasa-arvoinstituutilla oli mandaatti laatia puheteemaan kertomusasiasta ja seurata Beijingin toimintafoorumin ja indikaattoreiden tilannetta. Olemme aloittaneet tutkimuksen teon tällä alueella. Joten päänäkökohdat tänään puheessani perustuvat tähän tutkimukseen, joka on yhä käynnissä. Me saadaan päätöksiä, lokaan marraskuun taitteessa, sitten alkaa hallinnollinen työ, ja toivottavasti helmikuussa 2012 voimme julkistaa sen. Yksi raporttimme tavoitteista oli, että mainitsin, seurata tavoitteiden toteutumista, mitä tulee naisiin ja ilmastonmuutokseen ja näin erityisesti suhteessa jäsenvaltioihin ja EU-hun. Olemme tänään kuulleet paljon ongelmia, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen globaaliin ulottuvuuteen. Meidän tutkimuksemme keskittyy jäsenvaltioiden kohtaaminen ongelmiin ja miten sukupuolin näkökulma ilmenee ilmastonmuutoksessa Euroopassa. asiat, joihin tänään, josta otan esimerkkejä on miten ilmastonmuutos mietitään, äh, mielletään sille altistumisen kannalta, miten miehet eri tavoin vaikuttavat kasvihuonepäästöihin, En halua, emme halua mitenkään syyttää ketään. Emphasis these issues and to, to show that... Painottaneita tekijöitä ja niiden merkitystä politiikan laatimisessa ja ratkaisujen etsimisessä. Tarkastelemme sitä, että meillä näisillä on tai kapasiteettia, ne reagoivat eri tavalla sosiaalisen asemassa pohjalta ympäristömuutokseen uhkiin, sellaisia asenteita suhteessa ilmastonmuutokseen, ja miten politiikka vaikuttaa eri tavoin. Yksi silmipistävä asia tutkimuksesta. Indeed that gender is mainly uh, marginalized in what concerns research of climate change and it's... Tämä on, että tämä aihe ei ole mitenkään ilmeinen ilmastonmuutoksen tutkimuksen parissa ja tässä gender-tutkimuksessa ilmastonmuutokseen ei aina kiinnitä paljonkaan huomiota, ja usein se on marginaalista. Tutkijoita vähän. Harvat kykenevät yhdistämään nämä näkökulmat. Ja rahoituskin on niukkaa. Ja me pyrimme siihen, että näkökulma pitäisi valtavirtaista niin tutkimuksessa kuin politiikassa. Myös tasa-arvotutkimuksessa ilmastonmuutokseen ei pidä tutustua, sitä ei pidä lähestyä ainoastaan tutkimuskysymyksenä, vaan inhimillisenä, sosiaalisena ja taloudellisena todellisuutena. Uh, maybe I just mentioned because uh, very quickly this one because uh, it was already... Mainitsin ehkä lyhyesti, koska edellinen puhuja mainitsi tämän koska meillä naisilla on erilaiset roolit yhteiskunnassa, pääsy koulutukseen, status vaikuttaa siihen myös asiaan samoin kuin reaktiot ilmastonmuutoksen uhkaan. Euroopassa on tehty esimerkiksi arktiksella alueella tutkimusta, ja se osoitti, että ilmastonmuutos vaikuttaa eri tavoin miehiin ja naisiin äh, yhteisössä. Naisten oli helpompi sopeutua muutoksiin ja ottaa uusia elämäntapoja. miehillä oli enemmän vaikeuksia. Tarkoitus ei ole moittia ketään vaan todeta, että meillä on näitä eroja ja ne pitää ottaa huomioon. Sitten nämä lämpöaallot, helleaallot ja tulvat Euroopassa vaikuttivat miehiin ja naisiin eri tavoin. Of responding their status, uh, the moment when the Ko, koska heidän statuksessa vaihteli erosi ja he selvitysstrategiassa poikkesivat myöskin kasvihuonekaasuista. Tutkimuksissa on todettu, että statuksen ja vallan vuoksi miehet käyttävät enemmän käyttävät paljon enemmän e, kasvihuonekaasua tuottavia ah, teknologiaa. Naiset ovat lähempänä kotona, pitävät huolta perheestä. Työpaikkoihin ei liity niin paljon matkustamista, naisten kasvihuone jalanjälki on pienempi. Mutta kun naiset pääsevät, ovat samassa, kun heillä on sama sosiaalinen status kuin miehillä, heidän kasvihuone päästönsä ovat samanlaisia ja vertailukelpoisia. Joten johtospäätössä ei tässä ole välttämättä niinkään sukupuolin näkökulmaan perustuva vaan pikemminkin statukseen liittyvä ja valtaan ja resursseihin niihin pääsyyn liittyvä. Erilainen kyky vähentää kasvi ilmastonmuutoksen vaikutuksia yksilötasolla roolien vuoksi ja sukupuoli ei-neutraalin yhteiskunnallisen organisoitumisen vuoksi miesten ja naisten koulutuksen pääsyä ja ole samaa. Heillä ei ole aina samoja ammatteja. Samaan statukseen, palkkaan ja muuhun. Ja täällä on vaikutuksia päivittäiseen työhön. Säätellään myöskin vihreän energian tarjoajia, jos ole informaatiota, jos olet tottunut tällaista informaatiota käsittelemään. Naiset eivät ole niin sensitiivisiä, eivätkä tiedä, miten tehdä näitä päätöksiä. Miten se olisi, eivät ole niin sensitiivisiä vihreälle energian tarjonnalle verrattuna meihin. Samat pätee myös auton julkisen liikenteessä. Perception and attitudes toward the climate change and mitigation, and probably this is the... Muutokset ja vaikutusten vähentäminen Tämä on uutta suhteessa keskustelun tähän mennessä euroalueella nämä eurobarometri mielipidetutkimuksia. Meillä on ollut useampia eurooppalaisia eurobarometreja, jotka liittyvät asenteisiin ja mielikuviin. Sinne tarkasteltiin eroja miesten ja naisten kesken liittyen siihen, miten ilmastonmuutos ymmärrettiin ja kuinka, liittyen siihen, kuinka tärkeänä tätä pidettiin Jossakin jäsenvaltiossa tehtiin useampia selvityksiä näihin eroihin liittyen, ja silmiinpistävää on, että eroja sävellä, miten naiset mieltävät ilman sitä muutokset ja pitävät sitä suurempana uhkana kuin miehet. Eroja myöskin sinne, jos se toimia halutaan, he vastustavat Äh, ydinvoimaa ja teknologisia ratkaisuja, koska he ovat enemmän huolestuneita terveysongelmista, sosiaalisista kysymyksistä, lastenhoidosta, hoidosta. On kysymyksiä, jotka ovat lähempänä päivittäisiä kysymyksiä. Tämä palaamme kysymykseen koulutuksesta ja sosialisaatiosta koulutuksesta. Um, another point to, where we try to look at is that the different measures take... Tarkastelemme myös hallitusten toimia ilmastonmuutokseen vaikuttamisessa. Ainakin yritimme näin. Totta kai voidaan herättää kysymyksiä esimerkkeistä ja luvuista. Pyrimme katsomaan, miten e- erityyppinen politiikka vaikuttaa eri tavalla miehiin ja naisiin. Ja tässä silmipistävää on, että jotkut politiikka-alueet ovat tärkeimpiä naisille tai joita naiset pitävät tärkeimmänä ja ne vaikuttavat sitten naisiin myös välittömämmin. Tämä esimerkiksi näkyy energiahinnassa verotuksessa ja muussa veropolitiikassa. Tässä on jotakin ajatuksia sitten siitä, miksi meidän pitäisi pitää mielessä gender näkökulma ilmastonmuutos That indeed women and men are different, have different roles, uh, different needs, Näillä erilaiset roolit, erilaiset asenteet, eri perspektiivit. Mutta näistä miesten keskuudessa on myös eroja. Jäsenvaltojen sisällä on eroja. Jäsenvaltioiden alueidenkin kesken on eroja. Nekin täytyy ottaa huomioon. Ilmastonmuutokseen tartuttaessa. Miksi sukupuolinäkökulma pitäisi ottaa huomioon? Kysymys on tasa-arvosta, oikeudenmukaisuudesta. Päätöksentekoon osallistuminen alueelle, joka vaikuttaa meihin kaikkiin. Sen tarvitaan eri ryhmien e- edustettuna olemista. Toisekseen, koska kysymys on tehokkuudesta, on resurssien hukkaa jos muita mielipiteitä ei oteta huomioon, jos muita ratkaisuja ongelmiin ei oteta huomioon. Ja sitten sama perspektiivi taas. Kun puhumme ilmastonmuutoksesta, täytyy miettiä, kuka päättää, miten, kuka pääsee minkälaisiin resursseihin käsiksi. develop the policies. Miten politiikkaa laaditaan? Haluaisin palata alkuun. Minusta on erittäin tärkeää sukupuolia, ja muutos pitäisi hyväksyä gender-tutkimuksessa puolella mutta sukupuolen näkökulman pitää muuttaa myös, vaikuttaa myös ilmastotutkimukseen. Tack så hemskt mycket för din... Kovasti kiitoksia tuosta esityksestä. Tämä Borsa. Sehän se on, että Euroopan tasa-arvoinstituutti on meille tärkeä kokonaisuudessaan, mutta erityisesti meille valiokunnan jäsenille – ja tutkimus ja tilastot tällä alueella ovat mitä tärkeimpiä. Ne lisäävät ymmärrystä ja ne auttavat myöskin oikein poliittisten päätösten tekemisessä. Nyt antaisin puheenvuoron varjoesittelijälle, mutta ennen sitä varjoin lyhyesti puheenvuoron Rava Kiil Nielsenille. Ihan parin pikku kommenttiin. Ja sitten Rava Österella ja Janne Kudakis. Merci. Kiitos. Haluaisin kysyä esittää sitten kysymyksen seuraava komission jäsenelle. Oletteko sitä mieltä, että asiat voisivat muuttua? Tämä sama, että gender tai sama nainen eivät koskaan näy EUn teksteissä liittyen ilmastonmuutokseen. Flagship-aloitteissa 2020 tavoitteessa naiset ja gender, sukupuolinäkökulma eivät näy. Toivottavasti asiat muuttuvat. Samoin voitaisiinko ajatella, neuvostottaisiin sukupuolinäkökulmaan huomioon kerätessään, kerätään tietoja sukupuolen huomioon ottaen ja luodakseen ohjelmia, joilla pyritään rekrytoimaan enemmän naisia näillä sektoreilla. Meillä on aloitteita, jossa joitakin vuosista kahdeksan hallitusta halusi rektorin naisia vihreän sektorin töihin. Voisitko vähän valaista asioita? Että... Haluaisitko kommentoida tätä? Yes, thank you. Kyllä, kiitoksia. Ensinnäkin Sukupuoli sana ei ole mainittu 2050 tiekartassa. Voisi tietysti sanoa, että no seuraavalla kerralla näin tehdään, mutta että yksi suurista haasteista näissä tiekartoissa on se, että monet eri asiat täytyy saattaa osaksi sitä ja on vaarana, että fokus hukkuu. Ja tässä tapauksessa kyse oli siitä, piti keskittyä piti keskittyä energiajärjestelmien muutokseen, eli mitkä olisivat sitten virstanpylväät matkalla vuoteen 2050 ja mikä olisi tärkeimmillä sektoreilla potentiaali esimerkiksi liikenteessä tai rakennuksissa tai maataloudessa. Se ei tarkoita sitä, etteikö nämä asiat pitäisi näkyä sitten yksityiskohtaisempina politiikan hahmotteluina. No esimerkiksi verotuskysymys otettiin esille. Minä ilman muuta olen vihreän verotuksen kannalla, mutta kun sitä tehdään, on tärkeää, että ei pelkästään sukupuolinäkökulmasta, vaan myöskin vanhempien sukupolvien taikka, taikka kotitalouksien näkökulmasta pitää miettiä, että minkälainen kompensaatio tarjotaan. Eli periaatteessa meidän pitäisi siirtää verotusta sinne, mitä poltetaan, eli kun eh, mitä enemmän käytetään energiaa, sitä enemmän maksetaan veroa. Eli kaikenlaisia implikaatioita siellä on. Ja siinä haluaisin ottaa huomioon sen, mitä tuossa Rova Askel Nielsen totesi, eli pitäisi saada mahdollisimman paljon tietoa, dataa silloin, kun tehdään päätöksiä. Se on hyvin tärkeä asia. En tiedä nyt ihan tarkkaan, tehdäänkö sitä tällä hetkellä tarpeeksi, mutta se on avainasia. Eli silloin kun päätöksiä tehdään ja kun tehdään tällaisia transformatiivisia päätöksiä, niin täytyy tietää tarkalleen, mihin tietoihin päätökset perustetaan ja mitä implikaatioita niillä on. Meidän, perust- meidän päätöksemme täytyy siis perustua tietoon. Tack så mycket. Ni... Kiitos. Antetaanko listaa jotain? Jatketaan sitten. Lyhyitä kommentteja ja näkemyksiä kahdelta varjoesittelijältämme. Ja ensiksi Rova Strella, olkaa hyvä. Obrigada, senhor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti haluaisin kiittää kaikkia puhujia. Kiittää näistä mielenkiintoista esimerkkeistä tai näistä tutkimusten tuloksista ja tosiasioista, jotka esiteltiin. Minä olen laatinut monia mietintöjä ilmastonmuutoksesta täällä Euroopan parlamentissa ja olen käynyt monissa ilmastonmuutoskonferensseissa – Kun työskentelen tässä, tässä valiokunnassa, minua myös huolestuttaa naisiin kohdistuva syrjintä. Tässä suhteessa me yritämme yhdistää, ja tai tässä mietinnössä yritämme yhdistää kaksi asiaa, ilmastonmuutos ja naiset. Molemmat aiheet ovat lähellä minun sydäntäni, sydäntäni meppinen. On selvää, että naisiin, kohdi, naisiin tietyt kielteiset seikat mm, vaikuttavat enemmän, koska heitä syrjitään. Naiset eivät ole niitä, jotka ovat pääasiassa vastuussa tästä talouskriisistä, jossa me nyt elämme. Mutta naiset ovat silti tämän kriisin pääuhreja. Sama pätee luonnonkatastrofeihin ja köyhyyteen. Me naiset kokonaisuudessaan, me, meillä, meissä on enemmän lukutaidottomia, kouluttamattomia, kouluttamattomia, ja näin meillä ei siis ole pääsyä tietoihin. Meillä on taloudellista valtaa, mutta kuitenkin vähemmän kuin miehillä. Me ansaitsemme vähemmän, meillä on vähemmän sosiaalista arvovaltaa. meitä arvostetaan sosiaalisesti vähemmän. Me olemme ennakkoluulojen uhreja, sosiaalisten ja uskonnollisten ennakkoluulojen uhria. Silti naiset huolehtivat ennen kaikkea perheidensä ja lastensa hyvinvoinnista. Kuten asiantuntijat sanovat, naiset naiset syyvät, syövät aina viimeisenä, jos ruoasta on pulaa. Kaikista näistä syistä, ja kun pidetään mielessä, että köyhyys vaikuttaa eniten juuri naisiin, tulevaisuudessa ja kun seuraava suuri sota tulee, suuri, seuraava suuri sotahan saattaisi koskea juuri ruokahuoltoa ja vettä. Tässä tilanteessa naiset ovat, tulevat olemaan pääuhreja. Tämä meidän pitää pitää mielessä. Naiset edustavat suurinta osaa pakolaisista, myös ilmasto- ja ympäristöpakolaisista. Juuri nämä seikat meidän pitää todellakin ymmärtää. Ja juuri näistä syistä on tärkeää, että naiset osallistuisivat päätöksentekoon. Naisilla pitää olla sananvaltaa naisilla pitäisi olla sananvaltaa siihen, miten me reagoimme ilmastonmuutoksen. Lisäksi heidän pitäisi osallistua vielä aktiivisemmin ilmastonmuutostutkimukseen. Meillä on onneksi jo muutamia tutkijoita, mutta tarvitsisimme heitä ehdottomasti lisää. Naisten pitäisi myös osallistua enemmän näiden vähien varojen ja resurssien hallinnoimiseen. Tätä varten naisten pitää saada enemmän tietoa sekä, sekä tietoa enemmän ympäristön suojelemisesta. Naiset voisivat olla tästä tärkeä osa. He voivat myös ennaltaehkäistä konflikteja ja ympäristökatastrofeja sekä hillitä ilmastonmuutosta. Mitä sitten tulee väestörakenteeseen ja ihmisoikeuksiin? tässäkin suhteessa naisille, naisille pitää ihmisoikeudet taata, jotta he voivat pelata roolinsa ihmis, ympäristön suojelussa. Kiitos. Kiitos. Ennen kuin jatkamme, annan puheenvuoron Rova Jana Kudakikselle. Kiitos, puheenjohtaja. Minusta näistä ovat vahvoja ja kykenevät asioihin. Ja ilman muodostakin koulutusta he pärjäävät miehille. Minä nyt, se, se sanon tässä puolesta naisia, sanon, että me olemme tasavertoisia. En halua ajatella, että me olemme mitään marrakaan poljettuja ja nurkassa värjöttäjiä. Eli mä myös ilmastonmuutoksesta ja naisista. Mun oli pakko sanoa, vaikka nähdä, miten tämä oli erityisesti ää, miten tämä naisnäkökulma liittyy tähän suhteessa mihinkä muuhun heikossa asemassa olevan ryhmään, lapset tai muut. En pidä stereotypeistä, mutta joku sanoo, että naiset ovat ää, vastuussa kotitaloudesta tai päästöstä kotitaloudessa. Ehkäpä näin on. He saattavat olla enemmän vastuussa kotitaloustuotteista liittyen myöskin sähkön käyttöön ja voisivat valita vihreitä vaihtoehtoja. Ja naiset kouluttavat myöskin, opettavat seuraavaa sukupolvea ja, ja heillä on mahdollisuus myöskin lähestyä asioihin vihreästi ja siirtää tätä tietoa eteenpäin. Joku sanoo että naiset ovat niin sensitiivisiä päätöksenteossa. sanon sanoi esimerkiksi autovalinnassa. Minusta naiset Euroopassa ovat kulkeneet pitkän tien valitsevat omat autonsa ja vihreän vaihtoehdon, jos näin on. Taloudellisesti, mutta rahastaan puhutaan, kun vihreä auto ostetaan ja se on vähän kalliimpi kuin tavallinen. Että haluaisin sanoa, että naiset ovat vastuussa. Koska kokonaisuudessaan he ovat vastuussa enemmän kotitaloudesta usein työn lisäksi. He voivat opettaa, kouluttaa. Naiset ovat myös sensitiivisempiä, että he näkevät muiden ryhmien osallistuminen. Muut ryhmät pitää tässä ottaa mukaan, ei ainoastaan naiset. Tasa-arvon näkökulma pitää valtaa monesta kulmasta. Ja sitten toinen alue, mihin nais, tämä asian voin vaikuttaa naisiin. semmoinen puhui, puhui kolmannen maailman maista. Ja ymmärrän, että naiset saattavat olla hieman köyhempiä. Saattavat tarvita hieman enemmän tukoa, tukea maataloudessa. Ja heidän tarvitsee saada enemmän koulutusta ja korkeampia tuloja. Mutta vaikuttaako ympäristömuutos naisiin ainoastaan tai jollain erityisellä tavalla? Minä täytyy olla globaalin näkökulma. En tiedä, onko tämä sukupuolikysymys. Tästä voidaan puhua, puhua ehkä sukupuolinäkökulmasta, mutta myös muista, muista näkökulmista. Tässä on, että tämä on sosiaalinen ja inhimillinen vastuu, ja meidän pitää siirtää tähän näkökulmaan. Hyvä, että keskustelemme tästä näkökulmasta, mutta tämä on laajempikin kysymys. Tack så mycket. Kiitos. Haluatko kommentoida? Thank you very much and... Kiitos. Kiitos näistä kommenteista. Tämä näyttää teidän sitoutumisenne tähän aiheeseen eri näkökulmista. Haluaisin vastata tähän viimeisen puhujan haasteeseen siitä, että pitäisi todistaa, että tämä todellakin on sukupuolikohtainen aihe. Ilmastonmuutos, kuten muutkin tekijät, niillä on tapana vahvistaa epätasa-arvoa ja yksi suurimmista epätasa-arvon aiheista on naisten ja miesten välinen epätasa-arvo. Jos me emme siis hillitse torjuntamuutosta niin, että tarkastelemme samalla näitä epätasa-arvoja, niin me riskeeraamme siinä sen, että epätasa-arvo vain pahenee. On tärkeää tarkastella eroja. Tämä ei kuitenkaan sano sitä, että on olemassa myös muita eroja – Esimerkiksi puhuimme tästä läpileikkaavuudesta. Esimerkiksi tässä on aina yhteys köyhyyteen tai ikään. Mitä tarkoittaa esimerkiksi nuorelle tytölle kasvaa ympäristön kannalta uhkaavassa tilanteesta, tai mitä se tarkoittaa vastaavasti pojalle? sukupuoliasiat koskettavat sekä naisia että miehiä, tyttöjä että poikia. Ratkaisut eivät siis lepää pelkästään naisten harteilla, vaan myös miestenkin harteilla. Tässä siis ensimmäinen kommenttini. Ja todellakin naiset eivät ole pelkästään uhreja, he ovat tärkeitä aktivisteja tällä alalla. Mrs. Borsa. Thank you. I also want... Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää kommenteista ja eri näkökulmista, joita täällä on esitetty. Ja todellakin halusin vastata siihen, mitä sanoitte naisista uhreina ensinnäkin. Koko ajan, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, haasteena on koko naisdiskurssi siitä, että he ovat ilmastonmuutoksen uhria ja haavoittuvassa asemassa ja niin edespäin. Mutta uskon, että yritin ainakin osoittaa miten naiset ovat eri tavoin mukana, kuinka heillä on erilaiset mahdollisuudet puuttua asioihin ja niin edespäin. Se on toinen tapa puuttua näihin niin sanottuihin heikkouksiin. Eli keskitytään siihen, kuinka paljon naiset oikeastaan ovat päätöksentekoprosessissa mukana ja millä tasoilla. Ja kun tässä nyt puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin puhutaan ilmastonmuutokseen liittyvistä päätöksistä. Onko heillä mahdollisuus osallistua päätöksentekoon ja saada tietoa ja niin edespäin. Toisena esimerkkinä halusin antaa esimerkiksi nämä autot, autovalinnat, eli että naiset ovat enemmän vastuussa arkipäiväisistä toimista ja tehtävistä ja inhimillisistä tarpeista, niin sanoakseni. Argumenttina tässä oli se, että juuri näiden huolenaiheiden ja tehtävien takia naisilla ei ole välttämättä varaa ostaa ekologista autoa. Ja sen takia heidän tapansa, tai itse asiassa kun puhutaan päätöksenteosta, niin tällaiset huomiot täytyy ottaa, tai tällaiset seikat täytyy ottaa huomioon. Naisille täytyy antaa mahdollisuuksia toimia enemmän, eikä sanoa vain, että heillä ei ole heillä ei ole ikään kuin kykyä tehdä päätöksiä tai he eivät ole sensitiivisiä. Kyse oli enemmänkin perustelujen rakentamisesta. Eh, on lähdössä, joten saatte mahdollisuuden loppukommentteihin. Ah, This discussion. Kiitos. Tässä keskustelussa meidän pitää erottaa ilmastonmuutos ja naiset Euroopassa sekä ilmastonmuutos ja naiset kehittyvissä maissa. Ymmärsin myös tässä sinun puheestasi, että ilmaston haasteet pahentavat olemassa olevaa epätasa-arvoa. Joissakin kulttuureissa, esimerkiksi Somaliassa, Bangladesissa, Vietnamissa tai muussa maassa, on keskustelun ulkopuolella että ilmastonmuutos vaikuttaa eri sukupuoliin eri lailla. Tämä johtuu yhteiskunnallisista tekijöistä tai siitä, mit, mit, miten monet ihmiset käyvät töissä tai miten monet naiset käyvät töissä. Naiset saattavat joutua kävelemään pitkiä matkoja hakeakseen vettä tai polttopuita. Tällaisista tekijöistä tämä riippuu. Juuri näissä maissa on tärkeää sanoa, että ilmastonmuutosstrategiat sekä ilmastonmuuton hillitseminen että siihen sopeutuminen juuri näissä pitää ottaa huomioon naisten näkökulmasta. Se on erityisen tärkeää. Mutta sanon kuitenkin, että meidän pitää miettiä, miten keskustelemme tästä eurooppalaisessa kontekstissa. Tiedämme, että epätasarvoa on esimerkiksi palkkakuilu ja työllistymisen, työllistymisaste on eri naisten ja miesten välillä – edelleen luonnontieteessä on liian vähän naisia tai johtotehtävissä on liian vähän naisia. Mielestäni, jos, jos sanomme, että meidän pitäisi puuttua näihin asioihin ilmastonmuutosstrategian kautta, niin sehän on epätodennäköistä. Esimerkiksi tuleva ö, yhteinen maatalouspolitiikka varmasti siinäkään ei löydetä minkäänlaista viittausta sukupuolinäkökulmiin. Se ei kuitenkaan tarkoita, että sukupuolinäkökulmat eivät olisi tärkeitä tai että se ei vaikuttaisi näihin, mutta juuri tässä ähm, me, me puhuimme siitä, kenellä on varaa mihinkin autoon. Ehkä juuri tässä alueella eurooppalainen politiikka voisi auttaa naisia. Esimerkiksi liikennealalla nämä standardit, joita meidän pitää noudattaa, jos me todella pääsisimme eteenpäin, meillä olisi paljon kehittyneempi joukkoliikenne Euroopassa ja Euroopassakin juuri naiset kulkevat usein joukkoliikennevälineillä töihin. Ja näin voisimme jossakin, jossakin suhteessa ehkä vähentää epätasa-arvoa, mutta Täytyy kyllä sanoa, että esimerkiksi tulvat tänä vuonna Ruotsissa tai pohjois, Pohjois-Puolassa, mielestäni näissä katastrofeissa ei ole sukupuolinäkökulmaa, sillä niin sanotusti mentaalisesti meillä ei ole epätasa-arvoa ja kulttuuritekijöitä tämän suhteen. Sitten viimeinen eurobarometri osoitti, että kun kysytään naisilta ja miehiltä, miten, mitä he ajattelevat ilmastosta, miten tärkeä ilmasto on, tiedätte, että monissa, monissa tapauksissa miehet ja naiset vastasivat eri lailla, mutta tällä kertaa Eurobarometrissä vastaukset olivat hyvin samanlaisia. Mielestäni tämä vahvistaa sen, että kun puhumme sukupuolen näkökulmasta ja ilmastonmuutoksesta, tärkeämpää on puhua kehittyvistä maista kuin Euroopassa ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Anteeksi, minun täytyy nyt tässä ehdottomasti lähteä. Kiitos tästä aloitteesta ja toivottavasti kuulittekin tämän jo. Me tiedämme, että tämä aihe on hyvin tärkeä myös kansainvälisissä neuvotteluissa ja se saa yhä enemmän perustaa. Ja kulutus, sekin mainittiin, sekin olisi tärkeä asia, jossa sukupuolinäkökulma on varmasti esillä konferenssissa. Kiitos. Kovasti kiitoksia, että olit paikalla. Kiitoksia, että esittelit kantasi. Olemme iloisia siitä. Ja toivomme jatkuvasti hyvää yhteistyötä parlamentin ja komission kesken totta kai. No, no, den no, är exakt. Så den frågan om det är någonting. Eh, vi har lite mer tid kvar när det gäller den här momentet. Meillä on pikkasen aikaa vielä jäljellä. Jäsenillä ja valiokunnan jäsenillä on mahdollisuuksia kommentoida. Haluaisiko joku muu esittää kysymyksiä? Joku muu kuulija? Joku kansalaisjärjestön edustaja? Olette vapaita tekemään niin. Okay. Okay, in that case we... Siinä tapauksessa siirrytään eteenpäin. Tehdään vähän vaihtoja. Okej, okay, då... Eh, Okei, okay. jatketaan. Olemme vaihtaneet asiantuntijoita. Tosi mukavaa, että olette täällä. Annan puheenvuoron teille. Teillä on vartti aikaa kullakin. Ensin Toivat tervetulleeksi Leanne Shalatekin Pohjois-Amerikan Henry Böll sääntiöstä. Voit toki esitellä itsesi ensin. Thank you so much. Um, first, uh, let me... Kiitos. Kiitos mahdollisuudesta puhua teille tänne. Pyydän anteeksi, että minulla ei ole PowerPoint-esitystä. Syy miksi luovuin PowerPointista on, että esitykseni keskityin ilmaston rahoitukseen. Enkä halunnut, että se, että esitelmä lukuja vie sitten huomiota ää, periaatteilta ja siltä, että sukupuolen näkökulma täytyy ottaa huomioon ilmastonmuutoksessa. Eli gender ja ilmastorahoitus, kaksinkertainen kertainen valtavirtaistaminen kestävään kehitykseen. Naiset jotka ovat enemmistömaailman 1,4 miljoonaa ihmistä, jotka elävät yhä valtavassa köyhyydessä ja ilmastonmuutos vaikuttaa heihin suhteettoman paljon normien ja syrjinnän vuoksi, joka koskee tuloa, tällaisia oikeuksia, pääsyä resursseihin, poliittiseen osallistumiseen. Erityisesti täytyy keskittyä rahoitusvaroihin, erityisesti EU-ssa – mutta myöskin eu virtoihin eu ulkopuolelle, jotka liittyvät ongelmien vähentämiseen, jolla pyritään tasa-arvoon ja naisten voimaannuttamiseen. YK on ilmastonmuutospuitesopimus on nyt ottamassa mukaan gender kielenkäyttöä ja tarttuisi jotain johonkin, komission sen Hedegaard sanoi. Hän ei välttämättä enää ole paikalla. Tai on erittäin tärkeää, että saadaan sukupuolten tasa-arvon näkökulma valtavirtaistettavana periaatteena näennäisesti sitä siihen liittymättömiin asioihin, kuten kuljetus, energia, ilmastopolitiikka. Kuten kuulimme, YK on puitesopimus on Cancunin sopimuksen myötä alkanut tunnustaa sukupuolten tasa arvoon ja tärkeän tekijänä kaikessa ilmastonmuutoksen selittävässä työssä. Ja siellä on tärkeitä äh, lyhyen ja pitkän aikavälin rahoitustavoitteita. Ja kaikkien kehittyneiden maiden, mukaan lukien kaikkien Euroopan maiden, niiden on taattava merkittävää uutta rahoitusta kehitysmaille, jotta ne voisivat vähentää tai sopeutua ilmastonmuutokseen ja suojella metsiä. Komission jäsen Hedegaard viittasi, että me tarvitsemme sukupuolinäkökulmaista ilmastonmuutospolitiikkaa, mutta toiminta, joka on herkkä sukupuolinäkökulma vaatii rahoitusta, joka on herkkää sille. Osittain tämä liittyy ilmastonmuutosrahoituksen tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen. Naiset täytyy ymmärtää relevanteimmaksi äh, kohderyhmäksi. Emme puhu 10 prosentista, vaan 51-52 prosentista. Jos keskitymme liian pienen ryhmään, tulokset ovat suboptimaalisia. Rahoituksessa on erittäin relevantti kysymys. On todettu, että projektien suunnitteluun ja toteuttamiseen mukaan otettu sukupuolinäkökulma parantaa tuloksellisuutta ja auttaa rahoituksen tuloksellisuuteen. No, tämä on myöskin velvoite kansainvälisen ihmisoikeus- ja ympäristölainsäädännön mukaan. Meillä ei ole mitään normatiivista tyhjätä tai ilmastonmuutos politiikkaan ja rahoitukseen, sen täytyy tunnustaa, että jos se ottaa äh, rahoitusta vähentämistä torjuntatoimenpidelle, rikkomukset ovat todennäköisiä. Ja toimet, jotka eivät näe eroa miesten ja miesten näistä välillä, saattavat tarkasti syrjiä naisia. Jos tarkastelee nykyaikaista ilmasta rahoitusta, siinä ne, se ei ole onnistunut tarkastelemaan naisia ryhmänä. Niissä on sen hämärä viittaus alttiissa asemassa oleviin ryhmiin. Sitä kuulemme tänään. Tämä ei riitä. Meidän täytyy suoraan sanomin, sanaisemmin tunnustaa naisten rooli. Tällä hetkellä äh, julkisen sektorin ilmastorahoitus on sukupuolisokeata, että äh, riippumatta tuleeko tämä moninkeskeistä tai kahdenkeskeistä ilmastorahoituksesta mukaan lukien EU-jäsenvaltioiden rahoitus vai, tai onko kysymys ilmastorelevantista kehitysavusta, joka on Rio-markkinilla merkitty. Haasteena on pitää huolta siitä, että sukupuolten tasa-arvo on tärkeä näkökulma jatkuvasti rahoitusneuvottelussa ja kun rahastojen maksatus ja operationalisointi tulee tämän UNCCn puitteissa G7, G8 konteksteissa ja G20 kontekstissa jossa tällä hetkellä keskustellaan rahoituksesta. Se on Maailmanpankissa alueellisissa kehityspankkeissa tärkeää, myös Euroopan investointipankissa, kuten sellaiset kahden väliset, kuten EU-jäsenmaiden kehitysrahoitus. No, tarvitsemme todella kaksinkertaista valtavirtaista, valtavirtaista mistä? eli niin ilmastopolitiikan valtavirtaistamista niin, että mukana on sukupuolen näkökulman valkavirtaistaminen, niin että saadaan aidosti äh, sukupuolista tasa-arvoa kunnittavaa kehitystä, joka vähentää hiilidioksidipäästöjä. jos tarpeita tarkastelee lyhyesti, me näemme, että kehitysmaiden rahoitustarpeiden ja kehittyneiden maiden rahoitustarjonnan välillä on yhä kuilu. Tämä johtuu pitkälti siitä, e, että kahdenväliset ja monenkeskiset rahoitukset liittyvät lähinnä vapaaehtoiseen maksamiseen sen sijaan, että olisi velvoitteita. Eli paljon sitoumuksia on, mutta ne eivät ennen kuin pitkän aikavälin, pitkän viipeen jälkeen muutu rahoitukseksi. En halua puhua ainoastaan rahoituksen määrästä, laadullakin on merkitystä. Tässä on pari relevanttia periaatetta. Rahoituksen pitäisi olla riittävää, ennustettavaa niin, että rahoitus on turvallista ja niin, että luopuisimme, luottaisimme ohjelmiin sen sijaan tällaista projekti, projektikohtaisen lähestymistapaan. Sen pitäisi perustua yhteisiin, mutta differentioiden periaatteisiin, kuten saastuttaja maksaa, ja sinne pitää käyttää uusia innovoivia rahoituskeinoja, kuten rahoitustransaktiovero, jossa EU ja erityisesti EP ovat ponnistaneet. Sen pitäisi olla tällaista lisää rahoitusta, eikä niin, että sitä kaiveltaisiin olemassa olevasta kehitysyhteistyökassasta – Nämä kvartatiiviset periaatteet ovat ratkaisevia myöskin sukupuolirellettävyyttä, kuten maihin antaa tällaisia eh-, ehdollistettuja lainoja, niin se lisää monien kehitysmaiden ja kehittyvien saarivaltioiden kehitykseen, joka johtaa leikkauksiin sosiaalisektorin rahoitukseen, jotka erityisesti tukevat naisia vähentämällä ja tukemalla niitä perinteisiä hoitotehtäviä kun ilmastonmuutoksen rahoituksessa käytetään verovaroja, niin hallitusten toimet, olipa kanava mikä tahansa, niissä täytyy tukea demokratian perusperiaatteita, transparenssi, vastuuvelvollisuus ja suuren yleisön osanotto päätöksentekoon. Näiden demokratiat sitten ydinperiaatteiden käyttöön ennakkoehto sille, että ilmastonmuutosrahoitus tukee sukupuolitasa-arvoisempaa kehitystä ja tässä täytyy mielekkäästi kuulla sidosryhmiä ku- kuulemisprosesseissa. Mitä avaintoimia meillä on? Mitä toimia meillä on? On erittäin tärkeää, että, suku- että sukupuolten tasa-arvo on johtava, kaiken kattava periaate – rahoitusvälineissä. Sen pitäisi olla ydinperiaate uudessa ilmastorahoituksessa, josta neuvotellaan. Muut rahoituskeinot, kuten eh, globaalit AIDS, tuberkuloosi ja malariarastot ja sitten ää, eh, tämä ää, eh, rokote- ja immunisointirahasto, ää, niillä on ollut ää, sukupuolito- gender-toiminta, sukupuolten tasa-arvotoiminta suunnitelmia tai yksityiskohtaista politiikkaa vuodesta 2008, mutta meidän täytyy äh, alusta lähtien ottaa tämä huomioon. Täällä pitäisi olla kriteerejä kaikille temaattisille rahoitusikkunoille, esimerkiksi vaikutusten vähentämisessä. Siinä pitäisi vähentää tätä ää, äh, taipumusta tukea ainoastaan isoja projekteja ää, äh, kasvavissa talouksissa – ja pitäisi tukea köyhimpien maiden toimia, jossa panostetaan naisten osuuteen ja pyritään vaikuttamaan muutoksiin low-tech-vaihtoehdolla. Esimerkiksi nämä ää, energiatehokkaat uunit ovat yksi esimerkki, mutta ei ainoa. Mikrorahoituksen ja pilottirahoituksen kiinnitetään huomiota, mutta meidän täytyy mennä pitemmälle. Sen tasa-arvokriteerejä näissä instrumenteissa täytyisi myös olla mukana. Se on se, mutta myös kehitysrahoituksessa. Näihin kriteereihin täytyy kuulua pakollinen sukupuolianalyysi vaikutuksia. Meillä täytyy olla myöskin sukupuolin näkökulmaan liittyvä budjetti. Meidän täytyy nähdä, mitä rahoja allokoidaan projekteissa. Meillä täytyy olla indikaattoreita siitä, miten ohjelmat vaikuttavat äh, sukupuolin puolispesifeihin tavoitteisiin. Ja me, on tärkeää että systemaattisesti tuottaa dataa, joka on disaggregoitua sukupuolinäkökulmatasolla. Ja meillä täytyy olla projekteilla baseline-tasoja ja seurata niitä projekteja läpi, niin että meillä on sukupuolten tasa-arvoon liittyviä indikaattoreita ja mittauksia. Tähän disaggregoiteen yksityiskohtaiseen dataan Riittää, me olemme tässä kananmunatilanteessa. Kumpi alkaa ensin? Argumentti se, että sukupuoli ei ole relevantti äh, ilmastonmuutoksella, kun meillä ei ole dataa. Mutta jos ei pidä relevanttina ottaa sukupuolen näkökulmaa mukaan ilmastonmuutokseen, niin me emme anna mandaattia kerätä tuollaista dataa. Mitä aloitetaanpa tämä nyt? Olemme kuulleet eurovarometreistä. EU on ihan siellä, Euroopan parlamentti on myöskin ihan eturivissä vaatiessa tällaista disaggregoitua dataa vaatiessaan. sitten meidän täytyy olla ilmastorahoituksen päätöksentekoelimissä sukupuolitasa-arvoa, myös asiantuntemuksessa ja myös hallinnossa. Tämä on välttämätöntä, sillä muuten sukupuolien tasa-arvo ei tule sitten projektiarvioinnissa mukaan. Meidän täytyy saada naiset sidosryhmänä mukaan ja edunsaajina mukaan. Ja pitää huolta, että varojen kohdentaminen on kansallisten kehityssuunnitelmien mukana ja kansallisten soveltamisohjelmien mukana. Ja niitä pitää olla maakohtaisessa sukupuolispesifissä täysin transparentissa lakisääteisessä prosessissa. Eli ne ihmiset, joiden kentällä pitäisi hyötyä rahoituksesta pitäisi saada mukaan. Aika alkaa loppua, joten mainitsisin vain pari um, I think... asiaa lisää. Tämä äh, varojen kohdentaminen on ratkaiseva. Tämä pätee kehitysyhteistyörahoitukseen niin kuin ilmastonmuutoksen tekojen mukaan esimerkiksi vain 24 prosenttia EUn tuosta on vain sukupuolineutraalia. Varmasti EU pystyy parempaan. Se on pitänyt mistä yhtenä kehitysavun pääperiaatteena. sitten pari sanaa EUn, EUsta ja EUn parlamentista. Ilmasta relevantin kehitys rahoituksen tarjoajana EU 120 jäsenvaltiota ovat erityisesti vastuussa toimijakseen globaaleina trendin asettajina. Normannin COP17 ilmastosopimuksen osapuolten neuvottelussa tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet EUlle. Ja neuvoteltaessa ilmastorahastosta on kiinnostavaa, että EUn tarkkailija on ehdottanut sukupuolineutraalia kieltä, mutta hyvin harvat jäsenvaltiot, jotka ovat mukana sopimuksessa, ovat tällaista tehneet. Ja lopuksi Euroopan parlamentti Euroopan kansan edustajina on erityisvastuu pitää EU-komissio vastuullisena sitä, mitä EUn varoja käytetään eu ja ohjelmissa. Sen pitäisi vaatia, että ilmasto- ja kehitys- rahoituksesta EUn, EU-ssa naapurimaissa ympäri maailman vaikuttaa sukupuolisten kannalta tasa-arvoiseen vähähiiliskehitykseen. Euroopan investointipankin pankilta puuttuu sukupuolineutraalipolitiikka. Tämä pätee myöskin EUn ilmastorahoitusaloitteiden toimintaan Global Climate Change Alliance ja Global Energy Efficiency Fund kumpikaan ei ole herkkä sukupuolten tasa arvolla Tack så hemskt mycket för ditt eh, inlägg. Kiitos eh, puheenvuorosta. Niinhän se on, että ei tämä PTT ilman rahoitusta. Mutta kuten totesit, ilman sukupuolen näkökulmaa ei myöskään tasa-arvoinen kohtelu toimi. Ja siksi tämä, pitää, sitten tämä periaate valtavirtaistaa. Ja nyt Gatlin Albers, joka on gendersiesen järjestöstä riippumaton ilmasto- ja energiapolitiikalla neuvonantaja ja tutkija. Voit esitellä itsesi. Ole hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ja onnittelut tästä hienosta tilaisuudesta. Olemme jo jonkin aikaa odottaneet tällaista tilaisuutta, sillä verkostona me olemme tehneet työtä ilmastonmuutoksen ja sukupuolen näkökulmien kanssa jo jonkin aikaa, mm, etenkin kehitysmaiden parissa. Mutta nyt me haluamme puhua myös ilmastonmuutoksesta Euroopassa, joten tämä on meille todellakin hieno hetki. Toivon, että tämä keskustelu jatkuu edelleen. Tämä on tässä nyt pieni, pieni esittely meidän verkostostamme. Ja meidän, meidän pitää keskustella kansainvälisestä ilmastonmuutospolitiikasta. UNFCCC, ilmastonmuutossopimuksen neuvottelut, siinä tietysti hallitukset ovat neuvotteluosapuolina, mutta kansalaisjärjestöt ovat myös mukana kansainvälisessä ilmastonmuutosneuvottelussa me olemme vain tarkkailijoita kansalaisjärjestönä ja naisten järjestö sai aikaiseksi oman, oman ryhmänsä näiden, näiden tuhan, 1500 järjestön parissa. Me, me olemme siis muutaman järjestön ryhmä jo, ja me teemme yhteistyötä, jotta voimme parantaa koko prosessia. Nyt haluaisin esitellä hieman ö, ähm, sukupuolen näkökulmien asemaa ilmastonmuutossopimusneuvotteluissa. Kaksi pääseikkaa ovat tietysti nämä kaksi reaktiota muutokseen, eli ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen. Me puhuimme jo haavoittavuudesta ja sopeutumisesta tietysti tämä yle, yleisesti tunnistetaan, sukupuolen näkökulma tunnistetaan, Cancunin sopimuksessa on tiettyjä sukupuoliviittauksia, mutta aukkoja on. Tehokkaasti ei sukupuolen näkökohtia oteta huomioon sopeuttamissuunnitelmissa. Mut, mitä tulee ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, asia on eri, sillä sukupuolen näkökohtia ei tunnusteta täysin kansainvälisellä tasolla. Paitsi mitä tulee metsäkadon ja metsien yleisesti suhteen, Eli puhutaan siitä, että voitaisiin palkita kehitysmaat, jos ne suojelevat metsiään. Tämä on siis kankunin viimeisen COP-kokouksen tulostekstissä. Siinä siis puhutaan näistä metsistä viitataan näköpuoli- nä- näihin näkökohtiin, mutta Kioton protokollassa, Kioton pöytäkirjassa ei esimerkiksi ole tällaista viittausta. Tällä ensimmäisellä, tämä ensimmäinen sitoutumisjakso päättyy 2012, joten nykyisissä neuvotteluissa puhutaan siitä, mitkä ovat sitovat kriteerit seuraavalla kaudella. Yksi pää aiheista on rahoitus. Mehän kuulimme tässä juuri paljon rahoituksesta sekä teknologiasta, teknologian siirrosta tai teknologian vaihdosta, kuten me mieluummin sanomme. Myös tässä sukupuolinäkökulmat on otet, ei ole otettu huomioon, niitä ei ole otettu täysin huomioon. Teknologialla on paljon vaikutuksia sukupuolinäkökulmiin, eli esimerkiksi mitä teknologiaa me vaihdamme tai siirrämme Cancunin, Cancunissa on tiettyjä sukupuoliviittauksia, mutta ei sisällöllisiä. Mikä kapasiteetin rakentaminen on, on tämä viimeinen aihe, josta neuvottelun siinä olemme myös saaneet jonkinlaista edistystä aikaiseksi. Mutta ilmastonmuutoksen hillitsemisen rahoittaminen on yksi haasteista ja meidän näkökulmastamme tämä on haaste, sukupuolen, solkopuolen näkökulmasta sekä kehitys, kehittyneille että kehitysmaille, sillä vähähiilinen yhteiskunta, eli yhteiskunta, josta, jossa tulee vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Tietysti me haluamme, että kehitysmaat saavuttavat tällaisen vähähiilisen talouden, mutta, mutta myös meille kehittyneissä maissa tämä on tärkeää. Meidän pitää olla selvillä siitä, että sen jälkeen mitä mm, että meidän tietojen mukaan meidän pitää leikata 80 prosenttia seura- hiilidioksidipäästöjä seuraavien 20-30 vuoden aikana. Tämä tarkoittaa valtavaa muutosta yleisessä kehityskulussa. Toinen seikka, joka kytkeytyy tähän ja joka mainittiin jo, on se, että sukupuolierot tunnustetaan, ne voidaan paremmin tunnustaa hiilidioksidin jalanjäljessä. Pääero Euroopassa on vahva, sukupuolten välillä on vahva myös silloin, kun naisten ja miesten tulot ovat samat. Meidän pitää olla tietoisia tästä erosta ja puhua siitä naisten miesten tarpeet ovat erilaisia ja mieltymykset ovat erilaisia. Eli minkälaista politiikkaa naiset haluavat nähdä ja minkälaista politiikkaa miehet, miehet haluavat nähdä. Tämä liittyy myös seuraavaan pointtiin: Teknologia, struktuurit ja elämäntyylit näissä kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa keskityttiin hyvin paljon teknologioihin – talouteen ja teknologioihin, mutta kukaan ei puhunut struktuureista, rakenteista ja infrastruktuureista, kaupunkisuunnittelusta, julkisesta liikenteestä ja elämäntyylistä. Me tiedämme tutkimuksista, maailmanlaajuisista tutkimuksista ja eurooppalaisista tutkimuksista, että jos kysytään mieltymyksistä politiikan suhtaan, tiedämme, että miehet mieluummin investoisivat teknologiaan, kun taas naiset haluavat mieluummin muuttaa rakenteita ja elämäntyyliä. Jos naiset pystyisivät siis osallistumaan paremmin poliittiseen päätöksentekoon, tulokset olisivat erilaisia. Ja tietysti me tarvitsemme sukupuolinäkökulmat näihin ilmastorahastoihin. Sitä noivotellaan juuri. Mikä pitäisi olla sitten seuraava askel neuvotteluissa, jotta voimme vahvistaa sukupuolinäkökohtia? Mielestämme on kyse ennen kaikkea sukupuolinäkökohtiin huomiota kiinnittävässä kielessään, kielen käytössä. Me tarvitsemme tällaista äh, sukupuolisanamuotoilua muotoilua enemmän, mutta myös sisältöä. Tällä hetkellä minun näkökulmastani on on, on tällä hetkellä neuvottelussa on enemmän vääriä kuin oikeita ratkaisuja. On maita, jossa, jossa tutkijat haluaisivat äm, tällaista geoinsinööritoimintaa, eli että, että vaikutettaisiin ilmastoon suoraan tai että äm, lannotettaisiin esimerkiksi merta. Äm, tällaiset, nämä ovat hankkeita, joista, jonka tuloksia emme voi ennakoida, tai että esimerkiksi puhutaan, että tarvitaan ö, geneettisesti muunneltuja kasveja. Nämä ovat vääriä ratkaisuja, ja jos naiset eivät pääse mukaan päätöksentekoon, vaarana on, että tällaiset väärät ratkaisut saavat jalan sijaan. on ehdotettu tässä kansainvälisessä prosessissa, että tehtäisiin tällainen äm, sukupuolinäkökohtia käsittelevä neuvoja antava elin. Me tarvitsemme siis tällaisen neuvonantajaryhmän ja me tarvitsemme myös tarkkailijoiden roolin vahvistamista, jotka ja meidän pitäisi luoda tällaisia alliansseja myös hallitusten kanssa nyt kun tulemme sitten EUn tasolle, niin minä näkisin tällä tasolla kolme aluetta, jossa EU voisi aktivoitua tässä aiheessa. Yksi näistä on tietenkin YK on ilmastonmuutossopimusprosessi. EU voisi ottaa kyllä tässä ennakoivamman roolin sekä päätöksessä, sillä tällä hetkellähän EU, EU EU on vaaran se, että saatetaan menettää tämä johtoasema, joka meillä oli pitkän aikaa. Meidän pitäisi ottaa uudelleen tämä johtoasema haltuumme ja EUn pitäisi, pitäisi myös aktivoitua sukupuolinäkökohtien suhteen. Jotkut jäsenvaltiot, esimerkiksi Suomi, ovat hyvin edistyksellisiä. Heillä on esimerkiksi ohjelma, jossa tuetaan naisvaltuutettuja kansallisessa valtuuskunnassa jotta voidaan parantaa sukupuolijakaumaa näissä valtuuskunnissa, jotka tulevat e- erityisesti kehitysmaista. Tietysti nämä aloitteet olisivat paljon vahvempia, jos EU tässä puhuisi yhdellä äänellä. Toinen alue sitten on kehitysyhteistyö Europe Aid. Me olemme kuulleet tästä varmasti jo tarpeeksi sukupuolen näkökulmat ovat tässä hyvin tärkeitä ja tällainen ristiinvaltavirtaistaminen sekä to- täytäntöönpanon aukkojen sulkeminen on tärkeää, mitä tulee sukupuolen näkökohtiin kehitysyhteistyöpolitiikassa. Paljon voidaan kuitenkin tehdä myös kotopuolessa. Voidaan tarkastella ilmastonmuutoksen sukupuoliulottuvuutta ja voimme tarkastella sitä laajamittaisemmin, eli ota mukaan sekä sosiaali- että sukupuolinäkökulmat laajassa mielessä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Tämä on koko ilmastokeskustelussa asia, joka on tullut esille hyvin myöhään, siis politiikan sosiaalinen vaikutus. haluaisin vain tässä nyt vielä muistuttaa sukupuolen eri ulottuvuuksista. Tässä tiessä on muutama kuva, en tiedä näettekö, näettekö te niitä. Sukupuoli liittyy ilmastonmuutospolitiikan ensinnäkin päätöksenteko. Kun puhumme ilmastopolitiikassa puhumme paljon liikenne- ja energiapolitiikassa ja tässä ensimmäisessä kuvassa näette, miten tällaiset eh, johtoelimet näyttävät, miltä ne näyttävät näissä neuvotteluissa. Toinen seikka on sitten tämä palkkakuilu, joka, joka johtaa siihen, että naisiin tietyt politiikan vaihtoehdot vaikuttavat enemmän, mutta meidän ei pitäisi myöskään unohtaa sitä, että koko Euroopassa naiset tekevät palkatonta omaishoitoa tai muuta hoitotyötä paljon enemmän kuin miehet. Nämä toiset kuvat, jotka näette tässä diassa, ovat valokuvia Saksan energiavirastosta, jota näissä kuvissa siis on kyse energiatehokkuudesta. Eli, eli odotetaan, että naiset olevat säästeliämpiä esimerkiksi tiskien suhteen ja sitten taas miehet jotenkin läppäreillä, läppäreillä työtä tehdessään. Nämä, nämä esimerkit siis näyttävät, miten pysytään näissä vanhoissa ajattelumalleissa. Mitä tässä haluaisin itse ehdottaa, on se, että tietysti tarvitsemme naisten, naisten osallistumista. Meidän pitää mennä pidemmälle kuin vain tällainen numerollinen tasa arvoisuus tai tasavertaisuus. Me tarvitsemme todellista osallistumista. Miksi, miksi meillä siis pitäisi olla sukupuolten tasa-arvo yhtenä näkökulmana ilmastonmuutospolitiikassa? No miksi ei? Suku, sukupuolen tasa-arvohan on yksi tavoitteista esimerkiksi liikennepolitiikassa. Jos liikenne politiikka ei ota sukupuolinäkökohtia huomioon. Se saattaa jopa, jopa lisätä naisiin kohdistuvaa syrjintää. Me tarjotsemme myös institutionaaliset puitteet, ja tämä todellakin on haaste. Me tarvitsemme paljon enemmän yhteistyötä niiden välille, jotka ovat vastuussa sukupuoliasioista ja jotka ovat vastuussa ilmastonmuutoksesta. Ensimmäinen askel on se, että aloitetaan viestiminen keskinäisesti. Ihmiset puhuvat aivan eri kieltä. Esimerkiksi tasa-arvoihmiset ja ilmastoihmiset puhuvat eri kieltä. Ensimmäinen askel on siis, että he pääsevät vuoropuheluun. Me tarvitsemme tälle tietysti institutionaaliset puitteet, tässä parlamentissa se tarkoittaa esimerkiksi FEM, FEMin vuoropuhelua esimerkiksi energia, energiavaliokunnan tai liikennevaliokunnan kanssa. Toinen seikka, joka sukupuolen näkökulmasta on erityisen tärkeä ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta on tärkeä sekä sosiaalisesta näkökulmasta, mitä me siis tarvitsemme ilmaston, ilmastopolitiikassa, on se, että emme pelkästään leikkaa hiilidioksidipäästöjä. Meidän pitää tarkastella asiaa laajamittaisemmin. Meillä pitää olla myös pitkän aikavälin tavoite ja me tarvitsemme moniuloitteisen lähestymistavan. Me tarvitsemme tulevaisuudessa vähähiilisen yhteiskunnan, mutta myös hyvin sietokykyisen yhteiskunnan, sellaisen yhteiskunnan, joka on sietokykyinen talouskriisin edestä. Me tarvitsemme tasa-arvoisemman, osallistavamman yhteiskunnan, ja tämän pitäisi olla ilmastopolitiikan ylempi tavoite. Ja meidän pitää kyllä torjua tässä sukupuolisokeutta ja sukupuolimuistittomuutta ähm, näissä neuvotteluissa. Kaikkihan tietävät, että tällaista esiintyy. Anteeksi, olen ilmeisesti puhunut liian kauan, ja niin pitäisikö minun lopettaa vai? No hyvä, <laughs> vielä Jatkan. Sukupuolen mukaan eritetyt tiedot ovat tärkeitä, mutta me tarvitsemme myös selityksiä näistä tiedoista, jotta voimme puuttua näiden erojen syvempiin syihin. Meidän pitää myös puuttua politiikan sosioekonomisiin vaikutuksiin, mukaan lukien hiilitalous. Esimerkiksi naisen näkökulmasta oli ongelma, että tämä puhtaan kehityksen mekanismi, eli tämä mekanismi, joka mahdollistaa sen, että voimme, voimme tavallaan ansaita krediittiä tietystä hankkeista, jotka toteutuvat kehitysmaissa, sillä on monia clean development-hankkeita, jotka eivät ole sosiaalisesti tai ympäristöllisesti kestäviä. Ja nämä ovat itse asiassa päällekkäisiä myös nämä projektit. Eli tässä pitää todellakin tarkastella sosioekonomisia vaikutuksia politiikassa myös Euroopassa. Me tarvitsemme paljon enemmän tutkimusta ja olen tosin todellakin tyytyväinen, että että tasa-arvoinstituutti tekee tutkimusta tällä alalla. Minähän olen myös yksi tutkija tässä työssä ja varmasti Euroopan parlamentti käyttää tätä tutkimusta tulevaisuudessa Meidän pitää ei pelkästään tarkastella naisten roolia, vaan myös miesten roolia ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa, sillä jos tarkastelemme pelkästään naisten roolia, on tosiasia, että naiset kaikissa Euroopan maissa tuntevat olevansa enemmän vastuussa ympäristöstä. He ovat valmiimpia tekemään asialle jotain. Ja, ja sitten voimme vielä enemmän tietysti parantaa naisten aloitteellisuutta, mutta meidän pitää myös tehdä miesten parissa töitä, miesten, jotka ajavat isoja autoja. Eli kummallekin sukupuolelle pitää löytää oikeat välineet ja oikea politiikka. Kiitos. Tack, tack så mycket för det. Kiitos tästä. Kiva, että teet myös kohdennuttavia esimerkkejä siitä, mitä Euroopan parlamentti voi tehdä. Kiinnostuksella totesin sen, että mielestäsi kansainvälisissä ilmastosopimuksissa puuttuu sukupuolinäkökulma. näkökulma. Se on jotain, jota voimme parlamentissa ottaa esille ja voimme painaa päälle niin, että se olisi kaikissa mukana. Nyt ihan kohta annan puheenvuoron kahdelle varjoesittelijällemme. Ennen sitä antaisin puheenvuoron Rava Kiil Nielsenille lyhyttä kommenttia varten. Ole hyvä. Kiitos, haluaisin kiittää teitä ja haluaisin ottaa esille muutaman esimerkin, jotka voisivat vakuuttaa ihmisiä, jotka, ihmiset, jotka eivät oikein näe tätä relevanssia, kuten kollegani Janna Kudakis. Eli konkreettisia esimerkkejä. Vuonna 1998 Mitch pyörämyrskyn aikana kävi ilmi, että yksi Yhdessä Hondurasin kylässä kukaan ei kuollut. Kysymys on Masikan kylästä, ja tämä johtuu ennakkovaroitusjärjestelmästä, jota kylän naiset pyörittivät. Tansaniassa kuulin myöskin Kilumberon piirissä tapahtumasta, jossa kansalaisjärjestö oli aloittanut ohjelman kaivakseen äh, lähteen kaivoon kylään ja kahdessa vuodessa se kuivui. Ja tämä johtui siitä, että ainoastaan päätöksentekijät miehet käyttivät sitä. Naiset, jotka keräsivät vettä, tiesivät minne kaivo pitää kaivaa. Ja kun naistia kuunneltiin, kaivettiin kaivo uuteen paikkaan, naisten ostamaan paikkaan. Ja se enää kuivunut. Ja sitten Afrikan, Kenian äh, metsitysprojektit Vangarimaattain äh, esimerkki ovat tärkeitä. Etsin täältä muistinpanoista. He, Helsinki oli varmaan tämä kaupunki, jossa otettiin huomioon tapaus naisten kanssa, jotta päätettäisiin, että bussin täytyy pysähtyä normaalien pysäkkien välissä illalla. Tämä oli naisjärjestelmä tuossa ovat olleet sitä mieltä, että tämä parantaisi kuoletusta. Tämä turvallisuuskysymykseen he pyrkisivät bussia pysähtymään iltaisin lähempänä kotona. Tämä Tuossa kyllä se, ehkä nämä menevät väärään, väärinpäin. Malmössä, Malmössä kysyttiin naisilta asioita ja päätettiin, että ää, Julkinen liikenne on ilmaista kaikille, joilla on lastenvaunut ja jossa on lapsi. Eli on naisten esittämiä käytännön esimerkkejä. Ja miehet eivät olisi näitä päätöksiä tehneet. Näitä konkreettisia päätöksiä me, minä halusin vähän tässä painottaa. Kiitos tuosta. Pidetään näin puheenvuoron Ensiksi Sirpa Pietikäiselle, joka on EPPn varjoesittelijä. Ole hyvä. Viisi minuuttia. Thank you very much and, um... Kiitoksia paljon ja anteeksi pyyntöni sen suhteen, että en päässyt tänne kaikkiin mielenkiintoisiin puheenvuoroihin läsnäolijaksi. Mutta olen nyt suurin piirtein kuullut kuitenkin tuloksista yhteenvedon. En käy ilmastonmuutosasioita yksityiskohtaisesti läpi, koska tiedämme kaikki ne haasteet, mutta haluaisin alleviivata yhtä asiaa, eli sitä, että tarvitsemme systeemisen lähestymistavan sen sijaan, että käytettäisiin tällaista yhden, yhden mielipiteen lähestymistapaa. Mutta meidän täytyy päästä yli sadan ja olemassa olevan tiedon. Eli meidän täytyy saada enemmän hiiltä talteen ilmakehästä kuin mitä olemme aikaisemmin ajatelleet. Ja mitä tulee sitten systeemiseen lähestymistapaan, niin siinä naisten rooli on tärkeä. Ja haluaisin ottaa kaksi kysymystä esille. Ensimmäinen koskee vaikutusta ja toimen toinen koskee toimintaa. Vaikutus tarkoittaa sitä tietoisuutta tai tietoisuutta siitä, että naiset ovat se ryhmä, jotka kärsivät eni, kärsii eniten ilmastonmuutoksesta. Ja tietenkin alkuperäiskansat ja köyhät ja, ja tietysti eh, ne ja ne ihmisryhmät kärsivät eniten. Mutta tosiasia on, että naiset ovat yliedistettuina haavoittuvissa ryhmissä ympäri maailman ja myöskin köyhyysluvuissa. Ja nyt olemme yliedustettuina myös niissä ryhmissä, jotka riippuvat muista tai ovat vähemmän suotuisassa asemassa taloudellisesti. Joten tosiasia on, että kun ilmastonmuutos todella iskee haavoittuvimpiin ryhmiin, oli ryhmä mikä tahansa, niin naiset ovat kaikkein haavoittuvaisimpia ja siitä meidän täytyy tunnustaa, että kyseessä on myös sukupuolikysymys. Kyseessä ei ole sukupuolineutraali ilmiö. Ilmaston vaikutuks, ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat erilaiset eri sukupuolilla. Mutta mieluummin korostaisin sitä näkökulmaa, mistä täällä on jo keskusteltu, eli laatu ja tasa-arvo. Koska naiset edustavat huolta koko ihmen, ihmiskunnasta, niin tarkastus tuli sieltä, että viisi, tarkistus tuli sieltä, että 53 prosenttia väestöstä on naisia. Ja naiset ovat aliedustettuina ilmastonmuutosneuvotteluissa, aivan niin kuin monissa muissakin kansainvälisissä neuvotteluissa. Ja yliedustus on niissä ryhmissä, joilla, joiden taloudelliset intressit ovat eh, siinä kysymyksessä. Eli yliedustettuina ovat ne, jotka sanovat, että älkääpä tehkö näitä päätöksiä sen takia, että minun talous, taloudelliset etuni äh, siitä kärsivät. Ja jonkinlainen institutionaalinen puitteisto tai äh, välineistö pitäisi saada aikaiseksi, jolla voitaisiin voimauttaa erottaa naiset, taikka ne ryhmät, jotka eivät ole edustettuina, koska juuri nuo ryhmät tulevat kärsimään kaikkein eniten ilmastonmuutoksesta ja ainakin 50 tai 53 prosenttisesti heidän pitäisi olla edustettuna neuvotteluissa. Ja siitä seuraa toinen tekijä, joka on alakohtaistettu päätöksenteko. Kun puhutaan ilmastoministeriöistä tai sosiaaliministeriöistä, niin siellä on enemmän naisia, mutta sitten kun mennään taas valtionpäämiestasolle tai valtiovarainministeriöön, niin sielläpä onkin miehiä. Siellä tehdään tärkeimmät resurssipäätökset ja siellä ei naisia juurikaan näy. Joten mitä ovat ne lainsäädännölliset työkalut tai mekanismit ja institutionaaliset puitteet, joissa voitaisiin parantaa päätöksentekoa. Ja tässä katseet kohdistuvat tasa-arvoon. Naisilla on oikeus ja heillä täytyy olla oikeus olla edustettuna päätöksentekopöydissä. Okei. No sitten toinen osa tätä yhtälöä on toiminta. Ja vaikka nyt en mielelläni puhuisi eroista kovin kategorisoivasti miesten ja naisten välillä, niin on totta, että naisilla on erilaista tietoa ja erilaista, lähes, erilainen lähestymistapa. Heillä on systeemistä osaamista ja meidän täytyy tarkastella sen takia resurssitehokkuutta, kuinka resurssit jaetaan ja käytetään. Ja tällainen tieto voitaisiin ottaa päätöksentekoon mukaan, mitä naisilla on. Ja olen aina ollut innostunut esimerkiksi siitä, että vedettäisiin yhteen indikaattorit, vaikkapa ympäristöindikaattorit ja sukupuoleen liittyvät indikaattorit ja niiden vaikutukset. Esimerkiksi mikä on kaupunki suunnittelun vaikutus sellaisessa fyysisessä ympäristössä, jossa ihmiset käyttävät henkilöautoja julkisten välineiden lisää, sijaan. Esimerkiksi, ja mi, entäpä sitten kun talot ovat erillään toisistaan hajallaan, taikka sitten siinä ympäristössä, missä voidaan pyöräillä paikasta toiseen. Kumpi on parempi elää ja kumpi on parempi ympäristölle? Ja kumpi on parempi resurssitehokkuuden kannalta ja kumpi on tasa-arvoistavampi naisten ja miesten kannalta katsottuna? Saadaanko parempi aikais, ympäristö aikaiseksi lapsille ja kaikille suunnittelemalla palveluita ja ympäristöä, joihin pääsee helposti. Ja ne näyttävät olevan myöskin parempia ympäristön ja resurssitehokkuuden kannalta. Ja niillä on taipumus olla myöskin tasa-arvoisempia sukupuolia kauman suhteen. Eli kun vedetään yhteen tällaiset indikaattorit, ja otetaan mukaan ja tuodaan esiin naisten omaama erityistietous on tärkeää. Ja minun mielestäni tätä olisi tärkeää ajaa tätä läpi sekä fyysisessä suunnittelussa että yhteiskuntasuunnittelun rakenteissa. Ja haluaisin nähdä paljon enemmän tapaustutkimuksia, joita nostettaisiin esille tästä laatikosta, koska monesti yritetään korjata ongelma hyvin monimutkaisilla tavoilla. Ensin luodaan se väline sen sijaan, että pidettäisiin asiat yksinkertaisina ja keskityttäisiin vaikkapa resurssitehokkuuteen ja sosiaalisesti oikeudenmukaisiin ratkaisuihin, jotka ovat pienimuotoisia. Ja tämä on mielestäni tärkeä osa myöskin tietoosuutta. Ja sitten kolmas osa äh, tätä pakettia liittyy naisiin myös, koska minun mielestäni ilmastonmuutosta tai muita ympäristöongelmia ei voida ratkaista ilman vahvaa sosiaalista ulottuvuutta. Jos meillä on epätasa-arvoa, niin silloin on väistämättä edessä taistelu, kuka saa itselleen sen rajallisen resurssin. Mutta jos meillä on tasa-arvoinen yhteiskunta, niin voidaan varmistaa, että kaikki saavat osuutensa. Ja viimeinen osa tätä toimintaa on se seikka, että kun pidetään mielessä, että meitä on enemmän kuin puolet väestöstä, niin pidetäänpä, pidetäänpä mielessä, että naiset ovat toimijoita kuluttajina, äänestäjinä ja suurina poliittisina voimina. Joten olisi vain rehtiä ja myöskin tuottavaa, jos voisimme ottaa käyttöön tällaisia kampanjoja, joilla erityisesti tuetaan rahoituksellisesti ja muutenkin naisten järjestöjä ja muita kansalaisjärjestöjä lisätäksemme naisten tietoutta näistä asioista ja auttaaksemme heitä pitää, äh, aktivoitumaan itse kansallisella, kansainvälisellä EUn ja myöskin paikallisella tasolla. Kiitoksia. Tack så mycket för det och eh, då går ordet till... Kiitos tuosta. Nyt Rauha Tamsen, joka on SD-varjasittelijä. Paljon kiitoksia. Ensiksi haluaisin onnitella teitä tästä erittäin tärkeästä kuulemisesta. Valitettavasti en päässyt tänne, koska olin esittelijänä energiatehokkuusmietinnössä, olin varjoesittelijä siellä. Minä joudun ottamaan osaa moniin keskusteluihin ja kiinnostavaa energiafoorumeissa ja keskustelussa Euroopassa on se, että ne ovat täynnä miehiä. Naisia vähän, vaikka naiset ovat kuluttajina. Ja, ja vihreät kansalaisjärjestöt ovat sellaisia, joissa naisia on ehkä kaikkein vähiten. Minusta aihe on erittäin tärkeä täällä. Kuulin sen, mikä sanottiin naisista ja uhreista. Minä uskon, että naiset ovat toimijoita. samanaikaisesti uhreja. Ei pidä kiistää, että naiset ovat uhreja monissa tapauksissa. Lännessä, ainakin minun maassa, nämä keskustelemme sen siitä, että naiset valittavat ja heidän pitäisi luopua tästä uhrimielialasta. Mutta yhteiskunnassa on rakenteita, jotka tekevät naisista uhreja. Ja naiset kehitysmaissa ovat köyhyyden ansiosta vuoksi erittäin altistuneesta asemassa. Tiedämme, että enemmistö köyhistä on naisia. Tiedämme, että ilmastonmuutos vaikuttaa enemmän naisiin kuin miehiin. Näissä COP-neuvottelussa 2010 näissä Kioton ilmastoneuvottelussa Kööpenhaminassa. Minä otin osaa suureen tapahtumaan naiset ja ilmastonmuutos. Siellä kerrottiin kiinnostavia tarinoita. Naiset maailman eri kolkilta, Bangladesista, latinalaisesta Amerikasta, Nepalista, Intiasta. Oli selvää, että kun naiset ovat toimeentulonsa saadakseen riippuvaisempia maanviljelyksestä, he ovat alttimassa asemassa kuin miehet, jotka muuttavat kaupunkiin. Naiset ovat maanviljelijöitä maalla. Ilmastonmuutos iskee ensin heihin. Eli meidän pitää pitää huolta siitä, että näistä tulee toimijoita. Tiedämme myös, että kun Afrikkaan menee, näemme lapsia, me tarvitaan poikia, leikkivät vedessä, uimaat. Heillä on mukavaa, vaikka ovat köyhiä, tyttöjä ei siellä ole. Ja ilmastonmuutos johtaa siihen, että naiset eivät voi uida. Ne eivät koskaan opi uimaan. ja se lisää naisten kuolleisuutta. Tämä päti myöskin Taimaan tsunamiin. 70 prosenttia uhreista oli itse asiassa naisia. Energia, ilmasta, konteksteissa on hyvin vähän naispäätöksentekijöitä. Esimerkiksi minun kotimaassani Tanskassa. Menen konferenssiin ja illalla on juhlat ja hassua, jos, kun on juhlat, on niin 1500 miestä ja 30 naista. Sama pätee, kun menen esimerkiksi Ateenassa tuulivoimakonferenssiin 400 miestä ja kolme naista illallisella. Koska päätöksenteossa naiset eivät ole paikalla ei kehittyvässä maailmassakaan. Ja tässä on ydin niin kysymys. Miten voimme parantaa naisten osanottoa päätöksentekoon? Kiinnostavaa on, minut on juuri kutsuttu Kiinaan, koska Kiinan naisjärjestöt järjestävät kolmen päivän tapahtuman Naiset ja kestävä kehitys. Siellä on työpajoja, jotka liittyvät naisiin ja ilmastoon. Ja siellä on iso naisten delegaatio menossa Rio 20, plus 20, Rio 20, 20 vuotta Riosta konferenssiin. Meillä on Euroopan parlamentissa myös Rio-delegaatio. Mutta me koskaan keskustele parlamentin virallisessa delegaatiossa sukupuolinäkökulmasta. Ja meidän pitäisi niin tehdä valtavirtaistaksemme naisia. Meidän pitää ryhtyä toimiin. Integroiden naiset päätöksentekoon ekosysteemihallinnassa. Täytyy integroida naiset ympäristön tilanne heikentymisen hallintaan ja myöskin resurssien pääsyn suhteen naiset pitää saada mukaan aktiivisesti. Naiset pitää saada siis reippaasti mukaan päätöksentekoon taloudellisissa ja sosiaalisissa kysymyksissä. Sitten myönteisiin asioihin olemme juuri nähneet, että kolme naista kehitysmaista saa Nobelin rauhanpalkinnon. Ja argumentti, että palkinto myönnetään näille kolmelle rohkealle rauhan edistäjälle on, että emme saavuta kestävää rauhaa maailmassa ennen kuin naiset saavat mahdollisuuden vaikuttaa kehitykseen kuin miehet kaikkialla yhteiskunnassa. Ja minä uskon myöskin ympäristömuutoksen vaikutuksiin puuttumisessa. Tästä pitää saada mukaan kaikkiin prosesseihin. Kiitos. Tack så hemskt. Paljon kiitoksia tästä. Nyt antaisin puheenvuoron Rosario Bento Paisille, yksikön päällikkö ilmastotoimien pääosasto. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että sain kutsun tänne kommentoimaan. Minä olen ollut täällä koko iltapäivän, eli pystyn kummankin kummankin osion edustuksia kuuntelemaan. Eli minä käyn läpi nämä iltapäivän esitykset ja viittaan niissä pääseikkoihin. Tämä linkittää, tämä, tässä linkitän tämä toimiimme kansainvälisellä tasolla. Me kuulimme tänä iltapäivänä, että ilmastonmuutos ei ole sukupuolineutraali, ei etenkään kehitysmaissa, kuten komission jäsen sanoi meidän pitää erotella nämä kaksi asiaa, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, sen hillitseminen Euroopassa tai sitten kehittyvissä maissa. Kehitysyhteistyön suhtaan me todellakin valtavirtaistamme sukupuolinäkökulmat politiikkaan ja komission jäsen Hedegaard antoikin tästä jo monta esimerkkiä. Me sanomme myös, että naiset ovat alttiimpia ilmastonmuutoksen vaikutukselle ja tämä normaalisti tapahtuu ilmastonmuutokseen sopeutumisen puolella, jos sukupuoli, sukupuoli on todellakin tärkeä tekijä, sillä kun puhumme haavoittavaisuudesta ja kaikista näistä esimerkistä, esimerkiksi Bangladesissa Ähm, jossa ihmiset joutuvat pakolaisiksi tulvan takia tai esimerkiksi Vietnamin äh, tilanteesta, josta kuulimme tänään. Kaikissa näissä on kyse haavoittavaisuudesta ja ennen kaikkea siis sopeutumisen tilanteessa on kyse siis haavoittavaisuudesta enemmän kuin hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä. Tietyt ihmisryhmät kärsivät enemmän ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. Ja ja siksi juuri tämä toinen ilmastonmuutoksen puoli, eli ilmastonmuutokseen sopeutuminen on tärkeä. Ja me todellakin toimimme tällä alalla enemmän ja otamme sukupuolinäkökulmat näkökulmat huomioon. Me kuulimme tänä iltapäivänä myös sukupuoliulottuvuudesta, joka pitää valtavirtaistaa kaikkeen ilmastonmuutospolitiikkaan. Tässä suhteessa haluaisin viitata siihen, että, että keskityn tässä nyt enemmän so- ilmastonmuutoksen sopeutumisen mainitsemastani syistä. Etenkin Euroopassa ilmaston, ilmastonmuutoskin on, ei sinänsä ole uusi asia. Meillä on 20 vuotta lainsäädäntöä ja sitten tämä vuoden 2009 ilmastonmuutospaketti ja me siirrymme jo nyt tähän kolmanteen vaiheeseen hiilidioksidin päästöjen vähentämisessä. Vasta 2007 annamme kuitenkin vihreän kirjan. Ja kuten tiedätte, Euroopan parlamentista saimme silloin päätöslauselman, jossa kysyttiin, mitä pitäisi tehdä, mitkä ovat politiikan vaihtoehdot. Ja sitten sidosryhmien kuulemisen jälkeen ja Euroopan parlamentin avulla, joka tuki komissiota tässä asiassa hyvin paljon, jota me arvostamme. Tämän avulla sitten vuonna 2009 julkaisimme valkoisen kirjan, jossa on neljä pilaria, eli neljä tärkeintä seikkaa, jotka pitäisi selvittää ilmastonmuutokseen sopeutumisen alalla. Ja sukupuolen näkökulmat ovat jo osa tätä, osa näitä, näitä neljää pilaria. Yksi, ensimmäinen on ilma, tieto, tiedon kehittäminen ja sitten öm, yksi näistä on markkinaperusteisten välineiden rooli ja yksi on sitten kansainväliset neuvottelut, yksi näistä pilareista siis. Ja sukupuolinäkökulmat ovat siis osa ajattelua sopeutumispuolella, kuten jo sanoin. Me loimme tämän sidosryhmän ohjausryhmän viime syyskuussa ja silloin otimme huomioon, että jäsenten kesken on tasapuolinen sukupuolijakauma vuoden 2030 sopeutumisstrategiassa, joka on jatkoa vihr- valkoiselle kirjalle vuodelta 2009. Tässä strategiassa otamme huomioon myös tämän sukupuolinäkökulmien valtavirtaistamisen. Jotta voisin vastata johonkin kysymyksiin, etenkin tällä sopeutumispuolella tällä ilmastonmuutoksen hillitsemisen puolella siihen vastasi komission jäsen, joten en toista hänen sanomisiaan. Yksi seikka, jonka kuitenkin haluan vielä mainita, ja josta puhuttiin jo tänään, on tarve osallistaa naiset päätöksentekoon eten, ennen kaikkea ilmastonmuutosasioissa. Kuten sanoin, me kehitämme tätä sopeutumisstrategiaa sidosryhmien kanssa ja parlamentilla on kolme paikkaa tässä, tässä elimessä. Se on siis edustettuna. Herra Prodi on yksi jäsenistä, joka on aina paikalla. Meillä on seuraava kokous itse asiassa marraskuussa. Vielä pari kommenttia näistä alustuksista, ennen kaikkea ilmastorahoituksesta. Tästä puhuikin Harry Pöll-säätiön edustaja. Haluaisin painottaa, että YK on ilmastonmuutossopimuksen nojalla, siis tämä viimeisin, viimeisin Cancunin sopimus kyllä ottaa huomioon sukupuolinäkökulmat, ja EU on todellakin painostanut ottamaan tämän huomioon. Eli me todellakin olemme osallistuneet tähän päätöksentekoon. Sitten rahoitusasiat, joihin viittasitte, jos sanoitte, että pitää vaikuttaa tai pitää edelleen tarkalla tilannetta. Niin haluaisin vain niistä mainita, että, että tämä The Fast Start-rahoituksesta päätettiin, päätettiin tietysti rahoituksesta ja me päätimme tuolla myös pitkän aikavälin rahoituksesta eh, vuoteen 2020. Tarkoituksena on, että rahoituksesta hyötyvät kaikista haavoittuvaisimmat ryhmät, etenkin eh, pienet saarivaltiot ja kehittyvät valtiot. EUn rahoitussitoumukset vuoteen 2020 ovat 4,2 miljardia vuodessa, miljoonaa vuodessa ja sitten tämä yhteinen ilmastonmuutosallianssi, siellä apu on 200 miljoonaa euroa vuosina 2002-2011 ja 2007-2010 olemme antaneet mm, lähes 2,5 miljardia Eli kuten sanoitte, me olemme yksi tärkeimmistä avunantajista. Tämä Fast Start-rahoitus ja pitkäaikainen rahoitus, me olemme todellakin sitoutuneita siihen ja olemme, olemme tarttuneet toimiin. Vielä viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, me, meitä pyydettiin myös olemaan kunnianhimoisempia ja sitoutumaan YK kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin. Tietysti tämä on tärkeä asia, sillä mitä enemmän vähennämme hiilidioksidia, hiilidioksidipäästöjä maailmanlaajuisesti, sitä vähemmän ongelmia tulee, sitä vähemmän rahoissa tarvitaan ja sitä, paljon, sitä vähemmän ihmiset kärsivät. Haluaisin sanoa, että EU oli ensimmäinen, jolla oli ilmastolainsäädäntöä, kuten te tiedättekin ne meidän nämä 20-20-20 vähennystavoitteet. Ja me saavutamme Kiotoprotokollan alaiset tavoitteet. Me, me kuitenkin tuotamme vain 30 prosenttia kokonaispäästöistä, joten emme voi tehdä kaikkea itse, eli tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä ja tarvitsemme kaikkien avun tässä, ennen kaikkea Euroopan parlamentin avun ja sidosryhmien avun, jotta voimme vakuuttaa kaikki siitä, että meidän pitää, meidän pitää äm, muuttaa omat kulutusmallimme ja ajattelumallimme. Kiitos. Please, if you want to respond. Um, um, Kyllä, kiitoksia paljon. Aivan lyhyesti ilmastorahoituskysymyksestä. Haluaisin huomauttaa kerran vielä, että kyseessä ei ole pelkästään rahoituksen määrä, vaan sen laatu. Ja EUn Fast Starts rahoitukseen liittyen sanoisin, että enemmän rahoitusta on allokoitu hillitsemiseen kuin sopeutumiseen, jolla on voimakkaampi vaikutus sukupuolisidonnaisiin seikkoihin kuin hillitsemistoimilla. Ja sitten edelleenkin puuttuu EUn e laajuista ymmärrystä siitä, mikä on uutta ja mm, täydentävää ilmastorahoitusta. Tähän mennessä suurin piirtein jokainen jäsenvaltio on käyttänyt omaa määritelmäänsä ja ne eroavat toisistaan. Mutta EU on siis oikeilla raiteilla. Se on hyvä kuulla, mutta enemmän voitaisiin tehdä, jotta voitaisiin varmistaa, että sopeutumista rahoitetaan yhtä paljon, ellei sitten enemmänkin, koska kansainvälisellä tasolla on vielä paljon, ollaan vielä paljon jäljessä ilmastorahoituksen alalla. Maailman ilmastonmuutosallianssi GCCA, siitä sanoisin, että vaikka en ole asiantuntija, niin toteaisin, että monista, monet painopistealueet siellä ovat sellaisia, jossa määritetään suhde köyhimpiin kehitysmaihin. Eli siinä keskitytään sopeutumiseen ja hillitsemiseen, eli metsäkadon hillitsemiseen vaikkapa – ja näillä on selkeästi sukupuolisidonnainen vaikutus. Minun mielestäni GCCA ei ymmärtääkseni viittaa millään tavalla sukupuoleen kuitenkaan. Tarkastin sitten tiedonannon vuodelta 2007, jonka GCCA on julkaissut. Naiset mainitaan siellä kerran osana haavoittuvaisia ihmisryhmiä ja naisten haavoittuvuuden tunnustaminen on osa kokonaisuutta, mutta se ei riitä. GCCAn täytäntöönpano puitteisto on tärkeä osa vuoden 2008 toimintaa, eli siinä puhutaan yhteistyötoimista, mutta siinä ei mainita millään tavalla naisten oikeuksia tai heidän ihmis- naiskysymystä tai ihmisoikeuksia heidän osaltaan. Eli tämä valtavirtaistamiskysymys on hyvin tärkeä asia otettavaksi huomioon, kun edistetään ilmastorahoituksen rahoitusten toimintaa. Thank you for your comment. Kiitos kommenteista ihan lyhyesti. Mitä tulee ilmastorahoituksen laatuun, haluaisin viitata. Voin puhua ainoastaan komission nimissä. Sitä edustan. En voi puhua jäsenvaltioiden puolesta, mitä rahoitukseen tulee. Kysymys on suvereniudesta ja periaatteesta. Tässä kysymyksiä, jotka on jäsenvaltioiden päätettävä, mutta EUn rahoituksessa 50 prosenttia on vaikutusta vähentämiseen ja 50 prosenttia sopeutumiseen ja tähän täydentävyyteen liittyen kaikki EU-rahoitus on uutta ja täydentävää. Tämä voin sanoa komission puolesta. Täällä on jäsenvaltioiden edustajat paikalla. Parempi kysyä heiltä suoraan. Heillä on jokaisella omat vaalipiirinsä. Mitä GCCI tulee? Myönnän tuon ja otan tuon huomioon, jotta estelen tämän kollegoille. Mutta halusin sanoa siitä, että GCCI on väitänkehittyneille maille ja saarivaltiolle niiden toiminta keskittyy kaikkiin altemmassa olemassa oleviin elämään ja naiset ovat tässä etusijalla rahoituksessamme. Koska keskitymme näistä vähiten kehittyneisiin maihin ja ennen kehittyviin saarivaltioihin. Näissä maissa ilmastonmuutos vaikuttaa eniten naisiin, joten epäsuorasti viestisi kollegoille. Okei. Okay. Um. Selvä. E- ei näyttäisi, että muita kommentoijia olisi, joten puhe on vapaa. Haluatko joku kommentoida tai esittää kysymyksiä sen suhteen, mitä täällä on tullut esille? Yes, please. And you could you... Ole hyvä. Voisitko esitellä itsesi? Snick. Kiitos, minun nimeni on Snick. Minä tulen kan, kansalaisjärjestön nimeltä Flora. Me käsittelemme ö, esimerkiksi kestävää taloutta ja sukupuolen näkökulmia. Minulla on nyt kysymys tästä koko keskustelusta, kun tarkastelemme ilmastonmuutosta. Se on seurausta tietystä teollisesta ja taloudellisesta kehityksestä, siis syynä tai syynä on tämä teollinen kehitys, joka aiheuttaa päästöjä. Ja tämän, tämän joen tois, loppupäässä on se, että naiset ovat uhreja, mutta naiset ovat myös ratkaisuja, mutta tämä tarkoittaa pelkästään ratkaisua tähän tulvaan, jonka näemme tämän joen alajuoksulla. Rouva Pietikäinen, varjoesittelijä, tässä mainitsi, että, että taloudellista ja taloudellista kehitystä analysoidaan myös sukupuolen näkökulmasta, sillä naisilla ei ole samaa valtaa saa vaikuttaa yhteiskuntaan ja talouskehitykseen. Ja siellä naisia ei ehdoteta ratkaisuksi, vaan vaan he toimivat pelkästään tämän ongelmaketjun loppuosassa. Ja minä voisin nyt ehdottaa, että, että me kun me käsittelemme ennen kaikkea ei pelkästään ilmastonmuutosta, myös, mutta myös sosiaalisia ongelmia, taloudellisia ongelmia, kaikki nämä ovat oireita taloudellisesta ja teollisesta kehityksestä, jossa pelkästään kilpailulla on arvoa. Jos miehet ei, miehet eivät pelkästään henkilökohtaisella tasolla, mutta myös järjestelmässä tasolla eivät voi huolehtia tulevien sukupolvien hyvinvoinnista, niin haluaisin kyllä kysyä, haluaako Euroopan parlamentti myös tarkastella kaikkien alkuperää ja näitä syitä, jotka, jotka joista nämä ilmasto- sekä taloudelliset ongelmat loppujen lopuksi johtuvat. Kiitos. Jag är inte riktigt säker på vem det är som ska svara. <laughs> Kukapa vastaisi. Kokeeko joku itsensä vapaaksi vastaamaan? Being a, a studied economy. Koska olen opiskellut taloustieteitä itse, niin tämä keskustelun aihe on minulle kovin tuttu. Hazel Hendersonin työ on minulle kovinkin äh, arvokasta. Siinä puhutaan, kuinka rakennetaan taloudesta ja kuinka luodaan hyvinvointia, paljonko se maksaa ja paljonko siitä saadaan sitten hyötyä ulos. Eli itse olen kovasti tämän kaltaisen keskustelun kannalla ja ymmärryksen kannalla. No sitten on hieman eri juttu, hyötyisimmekö enemmän siitä, että lähestyisimme asiaa tällä tavalla koska se ei ole kovinkaan valtavirtaistettu lähestymistapa, joten jätän mietinnön esittelijälle harkittavaksi, kuinka paljon nyt tarkastelemme sitten yleisiä taloudellisia talousmalleja ja kysymystä siitä, kuin, mistä talous muodostuu. Please. Thank you for your... Kiitos kommenteistasi. On olennaista, tarkastella ongelmien syitä. Rio plus 20 keskustelussa on aito mahdollisuus liittyen niin kutsuttuun vihreäseen talouteen miettiä, minkälaiseen talouteen me pyrimme. Ja holistisempi kritiikki on välttämätöntä, mutta sitä puuttuu. Nyt ajatellaan, että fiksataan asiat tekniikan avulla. Thank you. Uh, Mrs. Thompson, please. Yes, and just to add to the... Niin, halusin vain lisätä tämän keskustelun vihreästä taloudesta ja vihreästä kasvusta Euroopassa yhden seikan. Olen huomannut, että näissä asioissa ei ole sukupuolten näkökulmien valtavirtaistamista ja tällä hetkellä 80 prosenttia kaikista työpaikoista vihreässä taloudessa ja ympäristön alalla ovat miesten käsissä. Joten minä olen päättänyt, että minä taistelen sen puolesta, että, että veronmaksajien rahaa ei pitäisi käyttää mihinkään investointeihin Euroopan parlamentin kautta varmistamatta, että nämä investoinnit eivät luo työpaikkoja naisille, sillä meidän pitää yrittää, yrittää sulkea nämä kuilut työmarkkinoilla sukupuolten välillä. Tämä on tärkeää myös Euroopan parlamentin tekemässä politiikassa tällä alalla. Omassa maassani Tanskassa on nyt julkaistu raportti ammattijärjestöjen toimesta, jotka toteavat, että nuoret naiset rakennusalalla eivät eivät, eivät saa siis työpaikkoja rakennusalalla, sillä heille ei vain anneta, haluta antaa näitä työpaikkoja. Tämä on tärkeää. Ja me siis todellakin tarkastelemme tätä yhteyttä naiset, vihreässä taloudessa ja näemme se asian maailmanlaajuisesta näkökulmasta. Itse asiassa Brasiliassa minulle kerrottiin, että he toteuttavat hankkeita saksalaisten ja espanjalaisten kanssa tällä alalla, eli naiset ja vihreä talous. Meidän on siis tärkeää keskittyä juuri tähän, kun puhumme taloudesta ja vihreästä kasvusta. Kiitos. Pietikäinen. Ja, ja sitten Rouva olkaa hyvä. Uh, Aivan lyhyt reaktio esittelijän huomautukseen. Tässä on nyt kaksi paradigmaa vallalla ekonomiassa, ikään kuin kaksi ajatustapaa. Yksi niistä on se, että on olemassa loputon, loputtoman kasvun tie, joka on kaiken perusta, eli kaikki olisi rajatonta. Ja sitten on toinen paradigma, jonka mukaan talous on syklistä ja resurssien käyttö ja luonnon rajat ovat rajalliset siellä pohjalla. Ja tänä päivänä. En tiedä, onko tämä sen verran valtavirtaistettu ajattelu, että se voitaisiin ottaa tuonne mietintöön mukaan ja linkitettäisiin se, linkitettäisiin se resurssitehokkuuteen ja tähän resurssitehokkuustiekarttaan, jonka komissio on julkaissut. Ehkä tällä tavalla voitaisiin luoda yhteys näiden asioiden välille, jos näin halutaan. Mm, looking out and see no, no. Puheenvuoropyyntöjä ei näy. That case I will give the um, uh, Mrs. Kiel Nielsen. Ja nyt loppukommentit Kiel Nielseniltä. Ensiksi kiittäisin teitä kaikkia panoksestanne, jotka ottavat meitä ja minua edistämään mietintöä, jonka kanssa tulemme työskentelemään. Liittyen siihen, mistä juuri puhuttiin, muistuttaisin teille, jotka ajatelleet ihan äsken paikalla, että harva komission jäsen tarttui juuri tuohon kysymykseen naiset vihreässä taloudessa ja työpaikasta Me puhumme sitä äsken. Tavoitteena, johon pitää pyrkiä ja jota pitää kehittää. Halusin loppupäätelmänä sanoa, että vuosisadan haaste on tietysti taistelu ilmastonmuutosta vastaan. Ja tämä me emme tätä haastetta vastaan kykene taistelemaan, ellei taivaan toinen puoli, jota osaa siihen, eli nämä 53 prosenttia naiset. Tämä haaste on merkittävä, ja olen kaikissa olessa vakuuttunut, että jollei yli puolet planeetasta ottaa osaa, katastrofi odottaa. Eli naiset pitää saada osallistumaan ja olen samaa mieltä, että naiset eivät ole ainoastaan uhreja. Vaikka voimme todeta, että hyvin usein, liian usein, luonnon katastrofien tapauksessa naiset ovatkin useammin uhreja, mutta kuten Wangari Maatai totesi, ajatellen myös Shipko-liikettä, Amerta Devin liike, liikettä, on naisia, jotka ovat perillä voimastaan. He ovat tarjonneet vastauksia. Mitä nämä naiset opettavat meille? Se, että naisten mukaan ottaminen, huomioon ottaminen, ottaa meitä miettimään asioita laajemmasta näkökulmasta. Konkreettisesti, kun naisia on kuunneltu, kun kuunne, heitä kuunnellaan, meidän näköelämä laajenee. Voimme tehdä uudenlaisia ehdotuksia, Meille aukeaa uusia mahdollisuuksia taistella ilma, ilmastonmuutosta vastaan. Kun testasin vähän, voimmeko työskennellä tämän asian parissa, monet ovat sanoneet, että prioriteettimme on ilmastonmuutos ja naisten oikeudet tulevat sitten jälkijunassa. Olemme kuulleet tämän vallankumoukset ovat aina sanoneet näitä. Kyllä, kyllä. Mutta myöhemmin. Ensin vallankumous, sitten naiskysymys. Mutta me emme voi löytää ratkaisuja näiden haasteiden kohtaamiseen osallistamasta naisia heti. Meidän pitää ymmärtää, että tämä ihmiskunnan suuri haaste ei ratkea ilman, että ihmiskunnan enemmistö ottaa sen osaa. Maataloudesta on täällä puhuttu. Naiset vastaavat 80 prosenttisesti maataloustuotannosta. Siksi naiset ovat tietoisia tästä. Törmäämme usein naisjärjestöihin Afrikassa, jotka ovat tietoisia tästä ongelmatiikasta. Ei tämä ole mikään sattuma. He pitävät huolta taloudesta ja ovat vastuussa elintarviketuotannosta. Ja naisten heidän tarpeitensa, vaatimuksensa, ehdotuksiensa huomioon ottaminen ei ole mikään este, vaan mahdollisuus. Tämä mahdollisuus oppia hyödyntämisten tietoa, on tämä business as usual lähestymistapa, tarjota konkreettisia paikallisia ratkaisuja keskustelussa, joka usein vaikuttaa etäiselle ja tavoittamattomalle. Ja tämä on myös mahdollisuus äh, puuttua tähän yleisimpään ja vanhimpaan syrjinnän muotoon, joka perustuu joka on sukupuolista syrjintää. Meidän pitää äh, luopua näistä yksinkertaisista yhden ratkaisuista. Ensinnäkin meidän pitäisi lisätä naisten äh, edustuksellisuutta kaikilla tasoilla, kaikissa elimissä. Tämä on ratkaisevaa. Meidän on sata naisten osallistuminen paremmaksi. Selkeämmin asia ei voi sanoa. Naisten ja miesten osallistumisen pitää olla tasavertaista kaikkialla, kaikissa elimissä. Ja sitten meidän täytyy järkevin toimin esimerkiksi hankkia tätä disaggregoitua yksityiskohtaisempaa dataa. Meidän täytyy järjestelmästi kerätä dataa sukupuolierosta. Meidän täytyy tietoisesti ottaa mukaan naiset kuulemiseen, neuvotteluihin ja toimien suunnitteluun. Vasten näkökseen valiokunnan jäsenet tämä on itsestään selvää, mutta meidän täytyy taistella ja löytää keinot tulosten aikaansaamiseksi. On puhuttu konkreettisista, konkreettisista esimerkkeistä, ajattelin joitakin, mutta ehkäpä nyt niihin ei pidä palata. Mutta täytyy saada tämä sukupuolen näkökulma äh, ympäristömuutoksesta miettimiseen. Ja ennen kuin lähdetään, haluan painottaa näitä kahta piirteitä, jotka sukeutuvat tästä kuulemisesta. Naisten huomioiminen, ilmaston muutoksen, huomioon ilmastonmuutoksessa ei ole este, vaan uusi mahdollisuus tehokkaammin ja nopeammin saada tuloksia. Tiedämme, että aika on kortilla – Ilman naisia emme saavuta itsellemme asettamiamme tavoitteita. Täytyy toimia kaikilla tasoilla, alueellisella tasolla, jäsenvaltiossa, kaikkialla. Ja lopuksi, jos sallitte, luen teille. Etelä-Afrika on ulkoministeriin Rava Mashabanen sanat. Hän COP17 kokouksen konferenssin puheenjohtaja Etelä-Durbanissa ja sanoi, että voi jatkaa yhdellä kädellä taputtamista tai yhdellä jalalla marssimista. Sanoisin niille, jotka ovat kiinnostuneita asetta jatkamisesta, en huomenna Brysselissä on workshop ja, ja täällä poistuessanne näette henkilön, joka voi kertoa teille lisätietoja. Jos haluatte jatkaa huomenna aamuna 9.12 tämän aiheen parissa, voitte jatkaa keskustelijoiden kanssa tämän aiheen parissa. Paljon paljon kiitoksia. Ja sanoisin lyhyesti, meillä on todella kiinnostavaa keskustelua. Äh, äh, vihreänä feministinä. Tämä on äärimmäisen kiinnostavaa. Rova Albert sanoi jotain elämäntavoista. Minä uskon, että meidän täytyy muuttaa elämänta- elintapojamme. Ja miehet eivät ole yhtä taipuvaisia muuttamaan tapojaan kuin naiset. On joku myytti siitä, että muuttunut elintapa johtaa Eli tässä on heikkenemiseen, mutta näinhän se ei ole. Se merkitsee vain tällä toisella tavalla. Antaakseni esimerkki, jos joku sanoisi minulle tänään, tänään kahden viikon jälkeen, jotka olen ollut täällä, että sinun pitäisi muuttaa elintyyliä, että sinun pitäisi olla vähän vähemmän kokouksia. Sinun pitäisi puolittaa kokouksien määrä. Mä voisin sanoa, että se voisi olla hyvä. Ehkä niin paranisi. Minä olen muuttanut elintapaa, mutta elintapani ei ole huonontunut siitä, että en mene yhtä monen kokoukseen, mutta se on todella vaikeaa tässä rakennuksessa, joka rakentuu kokouksille. Eli tärkeää johtopäätöstä tekisin kuitenkin sitä, mitä tänään on sanottu. Ja Kinni senkin on näistä puhunut. Minusta on valtavan tärkeää, että jäsenvaltiot panostavat paikalliseen julkiseen liikenteeseen ja myöskin vähäautoiseen yhteiskuntasuunnitteluun. Se mahdollistaa sellaisen käyttäytymisen, että miehet ja naiset, erityisesti naiset, joilla on vähemmän mahtia liikenteessä, voivat liikkua. Naisten täytyy myöskin olla osa ratkaisuja, niin kuin niin hyvin sanoit. Ei voi olla niin, että miehet kaikkialla päättävät. Kuten Rava Kinnilsen totesi, Meillä täytyy olla sukupuolispesifiä tilastotietoa ympäristövaikutuksista ja ehkä meillä pitäisi olla jotain spesifejä tasa-arvotavoitteita ympäristöpolitiikassa, joka tekisi nämä asiat selväksi. Näin harvoilla sanoilla kiitäisin valtavasti meidän neljä asiantuntijaa, jotka ovat olleet paikalla. Laitan, antaa meille arvokasta tietoa. Ehdottomasti voimme hyödyntää työssämme. Kiitos kauheasti siitä, että olette täällä. Haluaisin kiittää myös neljä varjoesittelijää ja esittelijämme Rava Kinnilseniä. Te olette esittäneet kommentteja kan- kantojanne. Olen kovin iloinen, että komissio on voinut olla paikalla ja esittää arvokkaita näkökulmia. Kiittäisin myöskin sihteeristä, joka on mahdollistanut sen, että meillä on, on voinut olla tämä konferenssi. Ymmärrätte varmaan, että tässä on ollut paljon työtä. Haluaisin kiittää kaikkia tulkkeja, että teette fantastista työtä. Tulko tässä ne. Ja meille kaikille arvokasta, että voimme puhua äidinkieltämme. Ja lopuksi kiittäisin kaikkia, jotka ovat ottaneet osaa konferenssiin. Näillä sanoin lopetamme. Paljon kiitoksia.